Monsieur Knotek. Bien. Je vous remercie de prendre place, mesdames et messieurs les conseillers. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat Poltsin ryhmien jäsenet, tervetuloa valiokuntakokoukseen aluekehitys valiokuntaan pöytäkirjat 27. lokakuuta ja 45. marraskuuta on saatavissa netissä. Ne on teille välitetty. Ehdotan, että, että ne pidetään, niitä pidetään nyt hyväksyttyä, ellei tule lauseita. Sitten voimme siis hyväksyä esityslistan kokouksessa. Eilen oli toinen päivä uuden aluepoliittisen komissaarin työssä Elisa Ferreran työssä. Mehän kuulimme häntä vähän aikaa sitten valiokunnassa – ja me vahvistimme hänen nimityksensä ja me sovimme siitä, että hän varsin lähitulevaisuudessa tulee vierailemaan valiokuntaan niin kuin perinteenä on ollut, joten tulen pian teille tästä kertomaan. Minä päivänä pidämme tämän kokouksen, jolloin voimme sitten uudestaan keskustella komissaarin kanssa. Haluan vielä kertoa teille, että Euroopan komissio on viime vaiheessa, kun neuvotellaan oikeudenmukaisen siirtymävaiheen rahastosta ja meidän valiokuntamme on myös valmis reagoimaan nopeasti koskien tätä tärkeää asetusta. Sitten haluaisin vielä kiinnittää huomionne siihen, että parlamentti kokoontuu poikkeukselliseen täysistuntoon koskien uutta ympäristöohjelmaa New Green Deal ohjelma. Tämä on asiakirja, joka sekin koskee varsin läheisesti aluekehitysvaliokuntaa. Ja mitä enemmän meidän valiokunnassamme on osallistujia ja puhuvat, niin kysymykset liittyvät kohesioon, niin sit sen suurempi hyöty siitä sitten meille olisi. Uskon, että nyt voimme siirtyä kohtaan neljä esityslistalla. Regi- politiikkayksikkö B on tietänyt tutkimuksen ko- kohesiopolitiikasta Euroopan parlamentin roolista Lissabonin sopimuksen voimaatulosta alkaen. Tässä arvioidaan Euroopan parlamentin roolia kohesiopolitiikassa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus todellakin tuli käyttöön ja otettiin käyttöön yhteispäätösmenettely. Se antaa parlamentille ja neuvostolle viralliset, virallisesti samat valtuudet kohesiopolitiikassa sitten virallinen prosessi. Tässä tutkitaan myös epävirallisia prosesseja sen jälkeen, kun on otettu kehittää äh, lainsäädäntötyötä ja tämä koskee meitä aivan erityisesti, koska tällä hetkellä, niin kuin tiedätte, olemme mukana trilogeissa, jotka ovat meneillään. Interreg Feder, kohesiorahasto ja aina tulee esiin kysymyksiä, jotka liittyvät yhteispäätösmenettelyyn ja sen noudattamiseen. Ja kuten tiedätte, neuvoston, neuvosto on hyväksynyt tällaisen neuvottelumetodin ja voimme varmasti tästä uudesta metodista keskustella uudestaankin. Ja tutkimus käsittelee kysymyksiä, jotka liittyvät parlamentin valvontaoikeuteen ja rooliin kohesiopolitiikassa. Tämä tutkimus on julkista. mm, julkaistu ja jaettu valikunnan jäsenille. Se esitellään tänä iltapäivänä er- esittelijöinä Haris Martinos ja Serafin Pathos Vidal. Meillä on noin 45-50 minuuttia tämän asian käsittelyyn. Pyytäisin vieraitamme noudattamaan puheaikoja 15, 15 15-20 minuuttia kokonaisuudessaan ja kuten tavallista annan sen jälkeen puheenvuoron valiokunnan jäsenille, jotta he voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja mahdollisesti. Joten olkaa hyvä, voitte esitellä teidän tutkimuksenne. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kerromme teille tämän tutkimuksen pääkohdat ja kuten totesitte, tämä tutkimus valmistui eh, edellisen parlamentin päätetyötyönsä heinäkuussa. Alustan lyhyesti ja sitten katsomme parlamentin roolia Ja nyt ähm, ja, ja myöskin lainsäädännöllistä roolia ja sitä roolia, joka parlamentilla on tällä hetkellä näiden nykyisen ja tulevan kauden välissä. Ja sitten esitämme johtopäätöksiä ja suosituksia ja pohdintaa Eh, joka liittyy tutkimukseen ja nyt tämän hetken haasteisiin, joita parlamentilla ja kohesiopolitiikalla on. Niin kuin jo todettiin, tämä tutkimus tarkastelee sekä muodollisia että epämuodollisia prosesseja ja me olemme suorittaneet kriittisen analyysin siitä, Eh, miten eh, eh, tämä on prosessi ja mitä, ja tämä on siis toimintapolitiikan tulokset ja, ja arvioineet näitä lopputuloksia. Lainsäädäntöpaketissa vuosille 2014-2020 tämä tarkoittaa siis teidän teidän toimintanne vuoden 2013 jälkeen totesimme, että vaikka se oli ensimmäinen lainsäädäntöpaketti, jossa parlamentilla oli täydet yhteispäätösoikeudet, niin, niin sen panos oli erityisen merkittävä. Parlamentin rooli oli olennainen, kun pyrittiin edistämään useita kohesiopolitiikan osa-alueita, esimerkiksi strategista lähestymistapaa ja ohjelmointia, kumppanuusperiaatetta, temaattista keskittymistä ja yhteistä strategista puitteistoa, lisäksi integroitua alueellista lähestymistapaa, sen eri komponentteja ja lisä, tuki siirtymäalueille ja lisäksi älykkäille hankkeille. Ja joillakin alueilla parlamentin pyrkimykset vaikuttaa olivat vähemmän, vähemmän menestyksekkäitä makroekonomiset ehdollisuudet, tulospuitteisto ja eräät rahoitukseen liittyvät kysymykset. Yleisesti ottaen parlamentti onnistui hyvin lyhyessä ajassa Lissabonin sopimuksen jälkeen eh, ottamaan täyden roolinsa yhteislainsäätäjänä. Eh, se oli erittäin intensiivinen neuvotteluaika ja aivan ennen näkö, näkemätön kohesiopolitiikassa ja se tuotti merkittäviä lopputuloksia ja erityisesti se oli eh, erityisen tärkeä siinä, että vahvistettiin eh, kohesiopolitiikan kattavaa ja, ja monisektoraalista luonnetta eh, EUn investointipolitiikana, joka koskee kaikkia alueita. Tämä oli ajanjakso, jolloin Parlamentin ja komission kannat olivat eh, melko, hyvillä, eh, melko lähellä toisiaan ja myöskin parlamentin sisällä koordinaatio oli myöskin tehokasta. Eh, siellä oli erityinen työryhmä ja muita pyrkimyksiä, jotka mahdollistivat nämä saavutukset. Tämän jälkeen meillä on ajanjakso, jota kutsumme meneillään oleva parlamentin rooli verrattuna siihen hyvin kiihkeään neuvottelu- ja aikaan, josta puhuin, meillä on ollut lainsäädäntöä, joka on ollut sporadisempaa 2013 2013 me, meillä on sen jälkeen ollut moni, monivuotiselta pohjalta lähtevää kohesiopolitiikkaa ja meillä on ollut myöskin oma aloite eh, ehdotuksia, joilla on pyritty muuttamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja jotkut ovat olleet erittäin eh, tärkeitä, kuten eh, Omnibus Regulation, Omnibus-asetus, joka sai aikaan laajaa yksinkertaistamista – ja kannanotot, jotka liittyvät komission ehdotuksiin rakenne tukemiseksi ja lisäksi muita. Toisaalta parlamentilla on ollut pienempi avainrooli, kun on tarkasteltu delegoituja ja täytäntöönpanoasetuksia, säädöksiä – Tällaisia säädöksiä on ollut suht vähän ja ne usein menevät läpi ilman pal- paljonkaan keskustelua tai muutoksia. Ja, ja e, valiokunta on pyrkinyt integroimaan tärkeät säädökset ensisijaiseen lainsäädäntöön e-, eikä niinkään e, delegoituihin ja täytäntöönpanoviin säädöksiin. Tärkein toiminta tällä kaudella sisältyy oma-aloitemietintöihin, jotka ovat kattaneet hyvin tärkeitä asioita kohesiopolitiikassa – ja, ja näissä, näissä on käsitelty täytä, komission täytäntöönpanoraportteja tai niin ne ovat myöskin autaneet regia työskentelemään tehokkaasti kohesiopolitiikan valvojana. Jotkut mietinnöt olivat aivan uusia aloitteita ja nämä kaikki yhdessä muodostavat uuden eh, uuden alun 21-27 lainsäädäntöpaketille. Tämä työ on jo alkanut ja 2017 Eh, jossa käsiteltiin eh, lainsäädäntöpaketti, jossa käsiteltiin 2020 eh, jälkeistä kohesiopolitiikkaa. Ja se mahdollisti hyvin kunnianhimoiset mandaatit, saatiin aikaan hyvinkin nopeasti. Ja teidän valiokuntanne on saanut alueiden komitealta ja paikallisilta aluejärjestöiltä tukea ja se on nyt täydessä, parlamentti on nyt täydessä roolissaan yhteislainsäädäntöjänä ja se edistää hyvin perusteltua kohesiopolitiikkaa ja, ja se, eh, jotkut sen kannat ovat esimerkiksi eh, kumppanuusperiaatteen suhteen eh, olleet komission ja neuvoston kantoja vastaan. Niin kuin olette jo toden voineet havaita, meillä on avainhaasteita, jotka parlamentti joutuu kohtaamaan eh, tämän lainsäädäntöpaketin viime vaiheissa. Ne liittyvät erityisesti monivuotiseen rahoituskehykseen ja siitä käytäviin neuvotteluihin. Ne ovat, ne, tämä asia ei kuulu yhteispäätösmenettelyn piiriin. Ja että saadaan aikaan sopimus neuvotteluissa, eh, kolmikantaneuvotteluissa niin, että ohjelmien alku ei viivästy. Siis johtopäätökset. Me olemme nähneet parlamentin roolin kehittyvän Lissabonin sopimuksen jälkeen. Se on eh, alkanut täysin, täysin käyttää sille, sille sopimuksen myötä koituneita lisävaltuuksia. Ja tämä siinä kontekstissa, jossa tämä rooli on joutunut, sitä on rajoittanut, sitä ovat rajoittaneet paitsi ulkoiset muutokset, jotka vaikuttavat kohesiopolitiikan asemaan yleisessä EU poli- politiikojen ja institutionaalisen verkoston asetelmassa e, ja edellisen komission toimintapolitiikka, aloitteet, e, investointityökalut, talouden koordinaatio sekä jo, jotka ovat joskus päällekkäisiä tai joskus vastakkaisia kohesiopolitiikan kanssa. Ja lisäksi sisäiset asiat ovat vaikuttaneet Eh, kapasiteettien eh, muodossa ja valiokuntien välisen työnjaon ja yhteistyön muodossa. Niin, päätän ennen kuin annan kollegalleni puheenvuoron suosituksista, eh, totean vain, että parlamentilla on potentiaalisesti vielä eh, suurempi rooli, joka menee pidemmälle kuin vain kohesiopolitiikan puolustaminen. Eh, se voi proaktiivisesti pyrkiä kehittämään agendaa ja tekemään toimintapolitiikka-aloitteita kohesiopolitiikan osalta. Ja myöskin tämä edellyttää sitä, että e, ulkopuolisten toimijoiden kanssa yhdessä muodostettu toimintapolitiikka yhteisö, se pitäisi saada mobilisoitua. Parlamentti on lujittanut kantaansa. Se on se EUn toimielin, joka parhaiten pystyy ilmaisemaan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen kohesion tarpeita. Um, and just uh, very quickly, a Kiitokset. Hyvin lyhyesti joitakin lisäsuosituksia näin tulevaisuuteen katsoen ja yleisesti tätä heijastellen. Selvästikin parlamentin kyky rajoittuu tämän institutionaalisen puitteiston ja menettelyjen vuoksi, mutta meistä Tätä on optimoitu ennen kaikkea viime toimikaudella. Me olemme todenneet, että tämä saattaa johtua tuosta ohjauskomiteasta. Se saa eri poliittisten ryhmien ja komiteoiden valiokuntien yli toiminta aikaan. Näin on sanottu. Olemme voineet havaita käynnissä olevissa neuvotteluissa – silloin, kun parlamentti muodosti kantaansa, että vaikka toimitan Novakovin ja hänen tiimiensä mukaisesti integroidun lähestymistavan mukaisesti – muiden valiokuntien johtamien varojen osalta toimitaan ehkä integroidummalla lähestymistavalla. Pyritään siis järjestelmällisemmin hyödyntämään asiantuntemusta yliopistotasolta tai laajemmin kohesiopolitiikan alan yhteisöstä. Yes, Yes, Ähm, Periaatteessa siis tämän tulee olla vieläkin omaehtoisempaa ja tulevaisuuteen katsovaa niin, että se luo linjoja, ei pelkästään reagoi komission lainsäädäntö toimintaan sellaisena kuin se on. Parlamentti on osoittanut johtajuutta oma-aloitteisissa mietinnöissä ja johtajuutta myös siinä, että ollaan ryhdytty valmisteleviin toimiin politiikan eri alueilla, mutta ehkä myös sellaisissa seikoissa kuin, että on saatu paremmin dataa ja myös tiedonhankintakeinoja ollaan riippumattomia komission ja Eurostatin niin tietysti loistavien osastojen tarjoamasta tiedotusta. Näin parlamentti on ollut hyvissä asemissa esimerkiksi trilogeissa. Ja tässä on toimittu siis suhteessa siihen tiedon asymmetriaan, joka jokaisella parlamentilla on. Niin, ehkä tässä on myös mahdollisuus nyt ajatella myös parempia, vakaampia suhteita neuvostoon. Meillä on työryhmä, jossa neuvosto tarkastelee kohesiopolitiikkaa. Tiedämme, että nämä suhteet parlamenttiin eivät neuvostosta katsottuna ole yhtä vakaat kuin ehkä parlamentilla komission päin. Eli tämä saattaa olla yksi niistä jatkuvista ongelmista, joita esittelijöillä saattaa olla. Ja sitten vielä ihan lopuksi kyse ei ole pelkästään siitä, että saadaan paremmat todisteet, mitä tarvitaan kohesioasioissa. Itse asiassa tässä on jotakin, minkä varaa voidaan rakentaa sen pohjalle, mitä on saavutettu toistaiseksi. Tiedän, että esimerkiksi tutkijat yliopistomaailmassa käyttävät tämän valiokunnan tuottamaa materiaalia omassa tutkimustyössään. Ehkä tätä tulisi myös lisätä. Ja tällä hetkellä Tässä on mainittu alueiden komitea, tietysti sitä tulisi kehittää, mutta on myös muuta sellaista kohesiopolitiikkaan liittyvää laajentuvaa toimintaa, ei pelkästään Brysselissä, vaan myös jäsenvaltioissa, ehkä kansallisten parlamenttien eh, toimistojen kanssa, joita on olemassa. Ja sitten vielä ihan lopuksi ajatuksia tulevaisuutta varten. Euroopan parlamentin rooliin vaikuttaa tietysti laajempi kokonaisuus. Meillä on nyt komissio, meillä on komission asettamat valmisteltavat seikat. Ehkä voidaan pohtia EU 2020 asiaa sekä välineiden päällekkäisyyttä miten se vaikuttaa koheesiopolitiikkaan. Ehkäpä tässä parlamentin rooli on hyvin paljon oleellisempi kuin tähän asti. Ja vielä lopuksi moninaiset ristiriidassa keskenään olevat painopistealueet. Tämä on monella tapaa parlamentin vastuulla. Sen on pyrittävä varmistamaan, että koheesiopolitiikka tukee kaikkia näitä uusia painopistealueita. Ja tähän voinkin lopettaa. Kiitoksia. Je vous remercie. Nous allons ouvrir la... Kiitoksia. Aloitamme nyt keskustelun. Puheenvuoron saa Corina Kretu. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää tekijöitä, tutkijoita tutkimuksen tekijöitä. Tämä on ollut varsin kattava tutkimus. Haluaisin myös korostaa sitä, että Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan parlamentti sai tärkeän roolin yhteislainsäätäjänä, kun hyväksytään esimerkiksi 2014-2020 lainsäädäntöpakettia. Se lisäsi tausevoimavaroja kohesiopolitiikassa merkittävällä tavalla ja investointipolitiikkaa harjoittaa kaik, kaikki, kaikilla alueilla 2020 strategian mukaisesti. Olin itse tästä vastaava komissaari ja näin itse, miten Euroopan parlamentilla oli hyvin tärkeä rooli lainsäädäntöpaketin kohdalla. Se laati omaloitteisen mietinnön ja on ollut epirallista ja epävirallista toimintaa. Joskus tietenkin taisteltiin kunnolla rahoitetun kohdistopolitiikan puolesta. Se onkin todella tärkeää ajatellen EUn kaikkia alueita. Ja tämän toiminnan myötä Euroopan parlamentti on pystynyt parantamaan mielestäni kansalaisten elämää jollakin alueella on järjestetty vesihuoltokysymyksiä, jätehuoltoa tai muualla – on kehitetty innova, innovoivaa politiikkaa. Haluaisin vielä todeta, niin kuin puheenjohtajakin alussa sanoi, ja tätä korostetaan tutkimuksessa, että monivuotisen rahoituskehyksen hyväksyminen on tässä aivan ratkaisevassa roolissa, jotta ei vaaranta sadan tuhannen eurooppalaisen projektin loppuun vietiä. Toivon, että parlamentti, komissio ja neuvosto käyvät tässä harjoittavat hyvää yhteistyötä. Arvostan kovasti suosituksia paremmasta suhteesta neuvoston kanssa, mutta koska tässä on kyse molempien osapuolten tahdosta. Mehän kaikki tiedämme, että tangoon tarvitaan aina kaksi tanssia. Kiitoksia. Merci beaucoup, Andrei. Kiitoksia edustaja Lutek. Thank you very much uh, to colleagues. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia tästä kattavasta tutkimuksesta. E, oli todella mielenkiintoista lukea ja kuulla, kuinka Euroopan parlamentin rooli on kehittynyt ja miten tämä on vaikuttanut siihen, miten Euroopan parlamentti voi vahvistaa koesiopolitiikan tiettyjä aspekteja. Ja on tärkeää eh, korostaa sitä, että me näemme tässä jatkuvuutta. Kaltaiseni uudet parlamentin jäsenet näkevät sen, eh, että ne työkalut, joilla me, joita meillä nyt on, juontavat juurensa Euroopan parlamentin työhön ja tästä haluan kiittää. Ja tämän lisäksi minulla on kysymys, että ymmärrän oikein eh, eh, tutkimuksen ja, ja johtopäätöksen suhteen. Sanotte, että parlamentilla voisi olla vielä suurempikin rooli. Se voisi olla eh, enemmän kuin puolustuskannalla, se voisi olla myöskin olla tätä agendaa luomassa. Ja sanotte, että luodaan eteenpäin katsova ja luova eh, eh, näke, näkemys. Merci beaucoup, Andrei. Eh, Kiitoksia, Andrei Constance Krell. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös tästä tutkimuksesta ja näistä mielenkiintoisista suosituksista. Minusta tässä on joitakin, joista on paljonkin apua mutta joidenkin osalta esittäisin myös kysymyksiä. Kukaan meistä ei kai voi valittaa sitä seikkaa, että meillä on kontakti uskomattoman moniin eri ihmisiin. Miksi sitten tarvitaan vielä tämä ohjauskomitea? Meillähän on ryhmissä horisontaalisia ryhmiä, jotka työskentelevät eri valiokuntarajat rikkoen. Tunnemme kollegamme ja niin edelleen. Minusta tuntuu, että tässä yritetään nyt toisaalta purkaa hallintoa ja byrokratiaa, mutta sitten parlamentin tasolla tulee taas uusi ohjauskomitea ja vielä keksitään jotakin niin, että saadaan kalenteri täyttymään ja aikaa jää todelliselle työlle itse asiassa vähemmän, mutta ehkä ymmärsin tämän väärin. Ehkä voitte vielä selittää, mikä on tällaisten ohjauskomiteoiden lisäarvo. Merci Constance. Kiitoksia Constance. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe ketään. Kiitän teitä tästä tutkimuksesta ja kiitän teidän esittämistänne suosituksista, joissa käsitellään olennaisia ongelmakohtia. Uskon, että Lissabonin sopimuksen jälkeen olemme rakentaneet pikkuhiljaa oikeuskäytäntöä, siis yhteispäätösmenettelystä on oikeastaan kysymys. Ja kaiken kaikkiaan regivaliokunta, mutta laajemmin koko Euroopan parlamentti, olemme pystyneet vastaamaan tähän uuteen haasteeseen ja vastuuseen, joka on tehnyt meistä täysimittaisia yhteislainsäätäjiä. Mutta tällaisen oikeuskäytännön kehittäminen jatkuu. Ja se jatkuu juuri tällä hetkellä itse asiassa eri trilogeissa, jotka ovat nyt meneillään. Ja me pyrimme tiukasti valvomaan sitä, että yhteispäätösmenettelyperiaatteita noudatetaan. Ja Korina Kretu on tässä ihan oikeassa, kun hän sanoi, että mietinnöt, äh, suhteet, jotka meillä täytyy olla neuvoston suuntaan, ovat sellaisia, että pitää ottaa huomioon tasa-arvoisuusperiaate me edustamme EUn kansaa, on demokratian elin ja tässä mielessä suhteemme neuvoston kanssa toimivat. Mutta voitte olla varmoja siitä, että poliittiset keskustelut neuvoston kanssa, ainakin toimielinten välissä neuvotteluissa, suhteet ovat pysyvät, jatkuvat, ajattelen kaikkia mietinnön esittelijöitä ja yhteisesittelijöitä ja mitä vaikeampi tilanne on, niin sen helpommin nämä suhteet usein sitten vähän jännittyvät. Tässä kattavalla tavalla kävitte läpi meidän valiokuntamme roolia ajatellen eri lainsäädäntökohtia, joita on kohesiopolitiikassa toteutettu. Me olemme aktiivisesti osallistuneet tähän toimintaan. Te unohditte mainita, ja tämä oli mielestäni kyllä tärkeä hetki. Korina Kretu tietenkin muistaa tämän hyvin, nimittäin poikkeustoimet Kreikan kohdalla, joihin me ryhdymme näihin poikkeustoimiin varsin nopeasti, kun oli aika tällaiselle toiminnalle ja pystymme lisäämään yhteisrahoitusmäärää jopa 100 prosenttiin saakka. Se oli poliittinen välttämättömyys tällä tavalla toimia. Me pystyimme siis reagoimaan. Ja on totta, että poliittinen ohjelma, agenda usein tulee neuvostosta tai komissiosta. Ja tässä asiassa me, meidän täytyykin edistyä, jotta paremmin pystymme tekemään aloitteet ja vauhdittamaan asioita ja myös määrittelemään omaa poliittista asialistamme. Tämä on vastuu, joka ei koske vain regivaliokuntaa, vaan koko parlamenttia, koska kun ajatellaan kaikki toiminta tällä hetkellä aiheuttaa sen, että me aina reagoimme muiden laatimaan poliittiseen ohjelmaan. Niin, tietenkin on näitä valiokunta-aloitteisia mietintöjä. Komission puheenjohtaja von der Leyen silloin, kun hän kävi Euroopan par- parlamentissa, selkeästi ilmaisi tahtonsa vastata parlamentin oma aloitteellisiin mietintöön saa nähdä sitten, miten tässä käy. Mutta se, mitä nyt jo voidaan sanoa komission puheenjohtaja von der Leyenista, on, että että näitä oma-aloitteisia, valiokunta-aloitteisia mietintöjä on hyvin paljon parlamentissa ja erityisesti regivalikunnassa niitä on paljon. Varsin usein olemme pystyneet saamaan asioita liikkeelle. Viittaan vaikka makroalueellisiin strategioihin. Makroalueelliset strategiat olivat Euroopan parlamentin idea ja sitten tämä äärimmäisen, äärimmäisen, äärimmäisen syrjäistä alue, tämä määritelmä tuli myös parlamentista. Kyseessä oli Dijos-niminen parlamentin jäsen ja hyväksyttiin tämä Dijos-mietintö ja se sitten sai aikaan muutoksen perussopimuksessa. Ja viime vaalikaudella tietyt valiokunta-aloitteiset mietinnöt, joita, jotka hyväksyimme uskoakseni olivat syynä sille, että komissio teki näitä aloit- lakialoitteita. Sitten vielä viimeiseksi, mitä tulee tähän pysyvän komitean ja tämä transversaalisuuskysymys, jonka otettiin esille, ja se, että täytyy johdonmukaistaa eri politiikan aloja. Uskon, että tämä vastuu kuuluu kaikille valiokunnille ja kaikki Euroopan parlamentin valiokunnat, niiden pitää varmistaa myös kohesiotavoitteet. Ne on kirjattu perussopimuksiin. Ja meidän tehtävänämme on toimia niin, että näitä tavoitteita, nämä tavoitteet todellakin otetaan huomioon, niin tämä meidän pitää varmistaa, mutta meillä on epäviralliset poliittiset puitteet varsin usein käytössä, mutta ehkä pitäisi löytää keinot vahvistaa näitä puitteita. Mutta joka tapauksessa tämä on uutta. Mitä tulee keskusteluun verkkojen Euroopan välineestä, niin tällä hetkellä yhdessä komission kanssa olemme laatineet talousarvion yhteiset puitteet, jotta voidaan edetä johdonmukaisella tavalla, kun käydään vähän taistoa neuvoston kanssa ja uskon, että tämä on varsin kiinnostavaa kehitystä, mitä tulee sitten pysyvään äh, pysyvää kohesiovaliokunta, niin sehän on meidän aluekehitysvaliokuntamme, joka on, suhtautuu avoimesti paikallistoimijoiden toimiin alueellisiin tahoihin, mutta myös asiantuntijat ovat meille tärkeitä ja muut toimijat, jotka tekevät työtään kohdistopolitiikassa. Nyt tässä tuli joitakin kysymyksiä, joten voitte vastata, olkaa hyvä. Okay, thank you. Uh, some of these points are... Kiitos. Jotkut näistä asioista liittyvät toisiinsa, joten yritän nyt antaa vastauksen, joka kat- ottaa ne kaikki ja sitten aina puheenvuoron kollegalle. Niin. Meillä on proaktiivinen rooli, mutta, eh, mutta eh, parlamentin kantoja on kuvailtu eh, defensiivisiksi ja tämä on tärkeä asia valiokunnalle ja parlamentille, koska kohesiopolitiikkaa on haastettu ja kyseenalaistettu ja sen takia täytyy mennä pidemmälle kuin puolustamiseen ja tarvitaan eh, eh, keskustelua, etsintää eh, ja sitä, että integroidaan myöskin tämän tämän demokraattisen, tämä demokraattinen legitiimisyys täytyy kääntää sellaiseksi, että se on enemmän läsnä nykyhetkessä. Usein et, tehdään satoja ehdotuksia, niitä tekevät kan, paikalliset ja alueelliset järjestöt, ja ne, ja ne ja ne tulevat eh, ikään kuin postilaatikkona. Eh, ja minulle on sanottu joskus, että meillä on joustamaton malli, mutta mielestäni että voitaisiin antaa enemmän suuntaa e-, eikä, eikä vain koota, eh, liimata yhteen tiet, suurta määrää ehdotuksia. Komissio panostaa aika paljon aikaa parlamentin kuuntelemiseen ja sille tiedottamiseen valmisteluvaiheessa, kun he tekevät asetusluonnoksia ja esityksiä. Ja johdonmukaisen viestin kuulemisesta olisi kyse. Ja se syy, miksi on, että on olemassa ohjauskomitea, on se, että yksi niistä vaaroista, jotka kohesiopolitiikalla viime kaudella oli eh, se, että siitä tuli sektoraalista ja se, eh, ja, ja se eh, sirpaloituu. Joten näiden asioiden koko, yhteen kokoamiseen tarvitaan jotakin yhteen koottua ja, ja toki kohesiopolitiikka kattaa useita parlamentin valiokuntia ja, ja jotta viesti olisi johdonmukaisempi neuvoston, neuvoston suuntaan. Vuoropuhelu, jatkuvalle vuoropuhelulle ei ole mitään kanavia ja, tieten, ja komission suuntaan ne ovat olemassa ja, komi- ja komissiolla on kanavat sekä parlamenttiin ja neuvostoon jatkuva, jatkuvalta pohjalta. Ja toivottavasti tämä kohesiopolitiikan kanta, kannat voisivat olla myönteistä suunnan näyttämistä ja me, me olemme, me, komission on tehnyt paljon ehdotuksia, jotka ovat olleet todella relevantteja kohesiopolitiikan kannalta, mutta ne eivät olleet eh, eh, parlamentin vastaukset olivat sirpaloituneimpia, koska meillä ei ollut rakenteita. Niin, hyvin lyhyesti. Täydennän hiukan kiitokset paljon näistä hyvin yksityiskohtaisista moniaista kysymyksistä. Niin, uusista rakenteista. Me emme tässä pyri ehdottamaan mitään uusia elimiä. Ennemminkin on kyse siitä, että olisi systemaattisempi työskentelytapa siinä, miten parlamentti saa informaatiota ja on toisaalta yhteydessä ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja järjestöihin. Tämä olisi siis järjestelmällisempää tietovirtaa. Tämä olisi hyödyllisempää ajatellen parlamentin vahvaa johdonmukaista kantaa. Ei siis välttämättä uusia rakenteita, kuten todettiin, niitä on jo olemassa, vaan järjestelmällisempi tapa kerätä tietoa ja mobilisoida sitä koko yhteisössä. Ehkä tämä rakenteellisempi lähestymistapa on Yksi niitä asioita, joita me tässä korostimme, on se, että ehkä tämänhetkinen ehkä näiden delegoitujen säädösten tapa olisi parempi, jos siinä olisi pieni asiantuntijatiimi ympärillä. Tämä on haaste, joka ei kohtaa vain tätä parlamenttia, vaan kaikkia muitakin, jotka kohtaavat delegoituja säädöksiä suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön. Joissakin maissa on käytetty tätä järjestelmää, jotta voidaan paremmin hyödyntää delegoitujen säädösten tarkastelua. Tämä on siis kollektiivinen päätös, joka parlamentin pitää tehdä. Sitten vielä suhteista neuvostoon lopuksi. Puheenjohtaja mainitsi, että tässä on institutionaalinen seikka, vastavuoroisuus, ja mainittiin myös tasa-arvoisuus. Kaksihan siihen tangon tarvitaan, kuten täällä aivan oikein todettiin. On kuitenkin mahdollisia keinoja edetä niin, että voi olla strukturoidumpaa vuoropuhelua puheenjohtajien välillä. Mutta vastaavasti, kuten tiedätte, koheesiopolitiikan keskusteluja käydään myös paljon näiden eh, työryhmien ulkopuolella, esimerkiksi kansallisissa yhteyspisteissä, erilaisten johtajien tasolla. Nämä ovat sellaisia elimiä, jotka toimivat hallitusten välisesti. Painopiste on siis hallitusten välisessä toiminnassa. Eivät pelkästään jäsenvaltiot, vaan myös komissio ja muutkin järjestöt osallistuvat kutsusta näihin kokouksiin. Ehkä nämä ovat sellaisia foorumeita, joilla voitaisiin keskustella komission ja jäsenvaltioiden kanssa siitä, että saataisiin jatkuvampaa vuoropuhelua komission ja parlamentin välille. Tämä on sellainen, että alkaa uusi kausi, uusi toimikausi, uusi puheenjohtajuus. Ehkä tätä voitaisiin hiukan pohtia ja käydä avoimempaa keskustelua toisten osapuolten kesken. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Kiitän uudestaan tämän tutkimuksen esittämisestä ja kiitän näistä suosituksista, joita olette tehneet. Tässä tuli todellakin monia kysymyksiä, kuten delegoidut, delegoidut, delegoidut säädökset, tärkeä kysymys, jota meidän pitää käsitellä. Ja ne liittyvät myös muihin asioihin täällä valiokunnassa, koska tämä ylittää oikeastaan kyllä regivaliokunnan rajat, siis koskee muitakin. Kiitoksia vielä. Te tiedätte, että sitten siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Meidän regivaliokuntamme, sitä kaksi kolmasa täällä nyt on uusia jäseniä. 2014 joulukuussa meillä oli tiettyjä joukko kuulemisia, jotta jäsenet saisivat aika sel- selkeän pedagogisen näkemyksen eri toimijoiden roolista, jotka liittyvät meidän politiikan alamme. Ja minusta tuntuikin varsin luontevalta, että kun ajatellaan tätä ensimmäistä esitystä, niin pyysimme tähän komissiota, että saatsi kolme erilaista esitystä noin 15 minuuttia pituudeltaan aiheena aluepolitiikan kehitys EU-ssa vuoteen 14 saakka, samoin pääpiirteet ohjelmakaudella 2014-2020 ja miten sitä on toteutettu, ja sama koskee aluepolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen. Näin voimme kattaa lähes koko kentän tätä kautta voimme kantaa vastuumme tällä vaalikaudella. Nämä esitykset eh, ensin Erik von Breska, regiopääosastosta More Gilland, ähm, ja hän tulee myös aluepuolista pääosastosta, niin sieltä olettekin hyvä. Saatte puheenvuoron noin 15 minuuttia yhdessä kollegana kanssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän siitä, että meidät kutsuttiin tänne lyhyesti. Viittaan vähän kohesiopolitiikan historiaan ja on hyvä, aina kun puhutaan tästä historiasta, että muistaa, mikä oli lähtökohta ja mistä tässä politiikassa oikein on kyse. Jos sitä pitäisi kuvata yhdellä lauseella, niin kyse on solidaarisuudesta, eurooppalaista solidaarisuudesta, jolla varmistetaan se, että mikään kansalainen tai alue ei jää jälkeen. Tämä tavallaan lyhyesti se, mistä kohesiopolitiikassa on kyse. Ja tämä onkin aika kiinnostavaa, että viittaus siihen, mistä tänään keskustelemme kohesiopolitiikasta ja alueellisesta kehityksestä, niin tämä on jo ollut mukana Rooman sopimuksessa vuodesta 1957 lähtien, joten jo EUn perustaja-isät, perustajat pitivät tämän asian mielessään, mutta siihen aikaan aluepoliittisia ei vielä tehty, koska uskottiin, että alueiden välinen kauppa Euroopan alueiden välillä johtaisi elinolojen yhdenmukaistumiseen. Ja ainoa rahasto, joka siinä kohtaa luotiin, oli Euroopan sosiaalirahasto, joka vieläkin on olemassa tänään. Mutta näin ei tapahtunut ikävä kyllä, vaan tapahtui niin, että erot jopa lisääntyivät alueiden välillä. Erityisesti 70-luvulla monet alueet, jossa teollisuus oli taantumassa ja siihen aikaan niin aluekehitysrahasto sitten perustettiin siinä vaiheessa EAKR ja se, se liittyy myös EUn laajenemiseen, erityisesti siihen, että kuningaskunta liittyi Euroopan yhteisöön. Mitä siihen aikaan tapahtui, on mielestäni varsin merkittävää, koska politiikka on sitten täysin muuttunut. Me puhtaasti silloin keskustelimme projekteista, ei mistään ohjelmista, ei strategista suuntautumisesta tai edes eurooppalaisista tavoitteista. Kyse oli vain kansallisista projekteista hankkeesta, jotka jäsenvaltiot myös valitsivat, ja EU ei pystynyt siihen paljonkaan vaikuttamaan, ja tärkeää on myös se, se seikka, että silloin aikanaan alue- ja paikallisviranomaiset eivät, eivät ole tässä toiminnassa mitenkään mukana, joten näette, miten paljon tämä politiikka on muuttunut sen jälkeen. Mitä sitten tapahtui 80-luvulla? Tuli sisämarkkinaohjelma ja se ja erityisesti tuli sille kysymys siitä, miten varmistamme sen, että jokainen hyötyy kansallisten markkinoiden avaamisesta. Ja oli syytä tehostaa alueellista ulottuvuutta ja alueellista politiikkaa, ja se sitten hitaasti, mutta varmasti kehittyi siihen muotonsa, missä se nykyään on. Ja ydinreformi liittyy siihen uudistukseen, jossa on mukana oikeastaan kaikki aluepolitiikan perusperiaatteet. Edelleen tällä hetkellä on näin. Tämä oli vuoden 1988 äh, uudistus Jacques Delorsin alaisuudessa. Näette, että periaatteet monivuotisista ohjelmista, Siirryttiin pois siis hankkeista, siirryttiin ohjelmiin, jolloin monivuotinen talousarviosuunnittelu, keskitettiin varoja tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta myös ma- maantieteellisesti oltiin yhte kumppanuudessa paikallistason toimijoihin. Ja silloin kohesiopolitiikan budjetti eh, nousi 25 prosenttiin EUn koko talousarviosta. Ja tästä toivottavasti pystytte näkemään seuraavia asioita. Tässä on mukana erilaisia muutoksia 80-luvun lopusta eteenpäin. Tärkeää kaudella 1994-1999 on kohesiorahasto, joka siis vieläkin on olemassa, kuten tiedätte. Sen tarkoituksena auttaa erityisesti köyhempiä maita, jotta ne pärjäisivät tässä markkinoiden avaamistilanteessa. Kun sisämarkkinoita oltiin perustamassa. Ja uskoakseni 2006 niin tästä korostaisin, korostaisin tätä 2000-agendaa, joka valmisti EUta laajentumiseen ja kohesiopoliittisessa mielessä myös valmistauduttiin laajentumiseen. Ja tässä erityisesti valmistauduttiin ottamaan vastaan uusia jäseniä, ensin 10-12, sitten 2007-2013 kaudella. Silloin perustavanlaatuinen muutos, joka vieläkin on voimassa, oli, että kaikki EUn alueet voivat saada kohesiopolitiikkaa. Kyse on siis kaikista alueista, eikä vain joistakin. Ja tällä kaudella myös uut, varsin uusi muutos. Politiikka liittyy niin sanottuun Lissabonin kilpailukykystrategiaan. Siinä otettiin esille käsite, että merkittiin tietty määrä rahoitusta investointeihin, jotka liittyvät siihen, että voidaan parantaa kilpailukykyä. Ja sitten vielä yksi tärkeä seikka, erityisesti Interreg Kuten tiedätte, siinä on kyse erityisesti yhteistyöstä eri alueiden välillä. Se perustettiin tasa-arvoisena muun kohesiopolitiikan kanssa. Se sai siis itsenäisen tavoitteen aseman. Sitten 2014-2020 kaudella, siis nyt, sanoisin, että Suurin muutos verrattuna aikaisempaan on siinä, että keskitymme enemmän tuloksiin ja tuloksellisuuteen tai suorituksiin ja aika tarkkaan mittaamme, mitä tapahtuu rahoilla, joita annetaan, ja jotta ymmärrämme paremmin ja täsmällisesti, mitkä, mikä toimii, mikä ei. On otettu käyttöön myös ehdot, ehdollisuus, tällainen ennalta ennalta, en, eksante ehdot, ennalta annettavat ehdot. Tämä oli varsin ristiriitainen kysymys, tämä makrotaloudellinen ehdollisuus, joka liittyy erityisesti siihen, että noudatetaan taloushallinto, hal, talouden, talous, talouden ohjauspolitiikan periaatteita. Ja sitten tämä liittyy myös läheisesti Eurooppa 2020 strategiaan. Siis tässä tuetaan eri osia tässä ohjelmassa. Sitten nyt 21-27, uusi kausi, tähän palaan kohta myöhemmin. Uskon, että jatkamme tällä samalla tiellä ja ehdottaisin, että jälleen siis kumpaa tämän, että meidän pitää vahvasti keskittyä yksinkertaistamiseen ja kestävään kehitykseen ja sen tavoitteisiin. Tässä haluan vain näyttää teille hiukan. Tämä on mielestäni aika kiinnostava vasemmalta oikealle, miten valintakelpoisuus on muuttunut. Voitte nähdä, että täällä on vielä tällaisia valkoisia kohtia täällä alussa 2007 2013 kaudella. Sitten 2014-2020 kuvassa kaikki alueet ovat jo kohesiopolitiikan alaisia. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, maantieteellinen avaaminen tapahtui sitä kautta, että keskitettiin varoja rajalliseen määrään poliittisia tavoitteita. Näette siis, miten tämä politiikka on kehittynyt ajan myötä. Vielä yksi kalvo tai kaksi, koska aina kysytään meiltä, miten tämä kaikki vaikuttaa, mitä me teemme, onko myönteisiä vaikutuksia. Ja tässä on tässä tuloksia toiminnastamme on kuinka me pystymme vaikuttamaan rahoituksellamme 2007-2013 ja 2014-2020 kaudella aina vuoteen 2023 saakka oikealla puolella, miten BKT on kasvanut 28 jäsenvaltion EU-ssa. Ja voitte tietenkin nähdä tämän sinisen vanan, janan, joka nousee jyrkästi ja ylittää jopa 5 prosenttia. Se on BKTn lisäys uusissa jäsenvaltioissa, kiemaissa, koska luonnollisesti nämä maat tietenkin erityisesti eniten hyötyvät tästä rahastosta, mutta varsin merkittävällä tavalla taloudellista kasvua on pystytty lisäämään, mutta voitte myös nähdä, tämä on tämä pohjalla oleva vihreä viiva, että nekin jäsenvaltiot, jotka myötävaikuttavat ja todennäköisesti maksavat suuren osan kohesiovaroista, joita käytetään, niin nämäkin maat hyötyvät, hyvät, hyötyvät monta kertaa epäsuorasti kohesiopolitiikasta pääasiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset, kauppa, jota ne käyvät, edunsaajamaiden kanssa Keski- ja Itä-Euroopassa, niin sieltä sitä aina palautuu varoja näihin kehittyneimpiin maihin, joten kaikkien etujen mukaista on, että pidetään kiinni tästä politiikasta, koska näette, että eivät vain nämä edunsaajamaat hyödy, vaan myös muut maat, jotka rahoittavat. Tietysti ne hyötyvät vähemmässä määrin, koska loppujen lopuksi ne myös saavat pienempiä summia. Tämä on nyt hiukan konkreettisempi tilanne. 2007-2013 kausi on ohi. Nyt me tiedämme, mitä silloin saavutettiin ja voimme nähdä, että pystyimme tukemaan noin 400 000 yritystä, pk-yritystä. Luotiin 1,3 miljoonaa työpaikkaa, noin 21 miljoonaa ihmistä sai laajakaista yhteyden ja yli 6000 kilometriä uutta tietä rakennettiin. Tämä liittyy EUn TNT-verkostoon. Nämä ovat näitä konkreettisia tuloksia. Ja kun ajatellaan, että me puhumme kaudesta, jonka aikana EU oli syvässä talouslamassa, kriisissä, niin nämä saavutukset ovat kyllä varsin merkittäviä ja osoittavat lisäarvoa, jota kohesiopolitiikasta on syntynyt viime vuosina. Taidan lopettaa nyt tähän, koska tämä oli vasta ensimmäinen meidän kolmesta esityksestämme ja tietenkin vastaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci beaucoup. Kiitoksia. Uskon, että nyt voimme sitten kuulla kollegoja. Um, Kiitokset puheenjohtaja. Minä jatkan tästä tämän esityksen keskimmäisen osion ja kerron teille hiukan tämänhetkisestä ohjelmakaudesta 2014-2020. Tavoitteenani on pyrkiä selittämään joitakin näistä kaiken taustalla olevista perusteista, miksi tällä ohjelmakaudella on pyritty siihen, mihin on pyritty. Ja esityksen lopuksi käsittelen lyhyesti tämänhetkistä asiantilaa, koska pääjohtajamme jo puhuikin teille syyskuussa täällä ja esitteli yksityiskohtaisesti tämänhetkisen tilanteen. Minä keskityn hiukan enemmän tähän taustalla olevaan materiaalin, kuten totesin. Ja voin lyhyesti käsitellä sitä, mikä meistä on toiminut hyvin, mikä taas vähemmän hyvin toistaiseksi tällä ohjelmointikaudella. Ja tästä tietysti saumattomasti pääsemme sataprosenttisen loogisesti viimeiseen esitykseen, jonka meidän johtajamme tekee, pitää täällä. Se koskee vuoden 2020 jälkeisiä ehdotuksia. The Cohesion, cohesion policy, um... No niin, kohesiopolitiikka muodostaa kolmanneksen EUn budjetista tällä ohjelmakaudella. Ja se on hyvin tiukasti sidottu Eurooppa 2020 strategiaan – ja pyrkii mahdollistamaan näiden tavoitteiden saavuttamisen, jotka tuon strategian puitteissa on asetettu. Ja näin tapahtuu, kuten Erik tässä jo korosti, investoimalla kaikilla alueilla Tästä on minusta tullut yksi näitä perustavanlaatuisia eh, pilareita kohesiopolitiikan lähestymistavassa. Jos ei kohesiopolitiikkaa ole kaikilla alueilla, ei ole myöskään EUn kohesiopolitiikkaa. Siitä tulee pirstoutunutta, osittaista ja silloin eh, otetaan etäisyyttä kohesio- ja yhteisvastuullisuuselementteihin ja niihin hän oli tarkoitus päästä. koko koheesiopolitiikan taustalla on tämä lähestymistapa, miten sitä harjoitetaan. Ja se tapahtuu keskeisten ohjelmoinnin, kumppanuuden ja yhteishallinnoinnin käsitteiden kautta. Eli kun käydään nämä kolme takaperin läpi, tämä yhteisen hallinnoinnin lähestymistapa tarkoittaa sitä, että tämä on yhteisvastuullista sekä komission että jäsenvaltioiden ja alueiden vastuulla politiikan toteuttamisessa. Tämä tehdään varmistamalla mahdollisimman laaja kumppanuus ohjelmien täytäntöönpanossa. Ja tästä on tullut keskeinen periaate siinä, miten kohesiota luodaan, miten sitä pannaan täytäntöön ja samalla pyritään varmistamaan se, että että politiikan ja ohjelmien omistajuus toteutuu kumppanuudessa, joka on horisontaalisempi ajatellen maantieteellisten alueiden jakaumaa, mutta myös vertikaalisesti ajatellen yksittäisiä jäsenvaltioita, jotka ovat kyseessä. Eli mahdollisimman laaja kumppanuus, jotta saadaan mukaan kaikki eri näkemykset ja toimijat, jotka voivat vaikuttaa vaikuttaa ohjelmien toteuttamiseen. Ohjelmat ovat edelleenkin kohesiopolitiikan toteuttamisen keskeisiä rakennuspaloja. Meillä on koko ohjelmakauden kattavia ja näiden lisävuosien myötä, joita varainkäytölle on annettu, nämä ohjelmat voivat kattaa 90 vuoden jakson. Yksi merkittävä haaste ohjelmissa on tietysti saada aikaan hyvä tasapaino, ajatellen sitä yksityiskohtaisuutta, joka tarvitaan, mutta toisaalta ei pidä olla liian yksityiskohtainen, kun pyritään suunnittelemaan strategista asiakirjaa, jonka avulla ohjataan varainkäyttöä kokonaisen vuosikymmenen ajan. Tämänhetkinen lähestymistapa 2014-2020 kattaa viisi eri rahastoa EU-budjetista ja tällä kaudella nämä ovat Euroopan rakenne ja investointirahastot yhdessä. Yksi mm, ajatuksista tämän taustalla oli antaa yhteistä ohjausta ja koordinointia siinä, että on kumppanuus kunkin jäsenvaltion kohdalla ja luodaan kaiken kattava asiakirja siitä, miten EU-rahoitus kokonaisuutena organisoituu ja rakentuu kussakin jäsenvaltiossa. Toinen elementti oli se, että pyrittiin antamaan yhteisemmät rahastoja koskevat säännöt hyödynsaajien äh, haittana on ollut se, että säännöt ovat vaihdelleet kovin paljon sen mukaisesti, mitä rahastoa pyritään hyödyntämään, joten yksi seikka, jota olemme pyrkineet tässä 2020 kaudella käyttämään on se, että meillä on ollut esimerkiksi yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot ja myös kelpoisuussäännöt, eli hyödynsaajan, avunsaajan pitää pyrkiä esittämään omat perustelunsa siitä, miksi EU-varoja tarvittaisiin joutumatta suremaan yksittäisten rahastojen sääntöjen eroja ja niissä olevaa vaihtelua. Sitten itse sisällöstä tämä rakenne joka jaksolle 2014-2020 on suunniteltu, on muuntanut Eurooppa 2020-strategian 11 temaattiseksi aihekohtaiseksi tavoitteeksi. Näette ne tässä Euroopan kehitysrahasto toimii kaikilla toista. olkoonkin, että aluekehitysrahaston painopisteenä ovat ennen kaikkea ensimmäiset neljä, sosiaalirahaston puolestaan 8-11 kohdat. Haaste tässä, ja tähän Erik varmasti myöhemmin vielä palaa, on se, että riskinä on ollut luoda tietynlaista politiikan pilarisoitumista, jakautumista omiin osastoihinsa. Jos on näin monta erilaista tavoitetta, tahtoo käydä niin, että näistä syntyy omia pilareitaan ja tästä saattaa jossakin määrin tulla myös este yhdennetymmälle lähestymistavalle varojen saatavuudessa eri aloilla. Sitten suhteessa näihin tavoitteisiin ja päämääriin. Yksi ydinalueista, joka tällä 2014-2020 jaksolla on kehitetty, on keskittää investoinnit. On tietysti olemassa varsin laaja aihepiiri tavoitteissa, mutta samaan aikaan on tarve varmistaa se, että keskitytään riittämiin EUn keskeisiin painopistealueisiin. Eli keskitytään tutkimukseen, innovaatioon, tietotekniikkaan, pk-yritysten tukeen sekä siirtymiseen vähähiiliseen talouteen. Nämä ovat olleet 2014-2020 kauden ydintekijöitä EAKRssä. Ja samalla tavalla myös sosiaalirahastossa on ollut aihepiiri keskittymistä niin, että on varmistettu jäsenvaltioiden käyttävän tietyn minimimäärän olemassa olevasta rahoituksesta esimerkiksi sosiaaliseen inkluusioon, köyhyyden vastaiseen taisteluun ja syrjäytymisen torjumiseen, syrjinnän torjumiseen. Eli kyse on prioriteeteista, painopistealueista ja siitä, kuinka pitkälti tämä asettuu yleisten puitteiden rajoihin. Lopputulema tästä ohjelmoinnista 2014-2020 kaudella näkyy nyt tuossa diassa. Ja havaitsette tästä, miten tämä on jakautunut eri aihetavoitteiden välillä. Tässä ovat siis kaikki yksittäiset ohjelmat yksittäisissä jäsenvaltioissa ja varainkäyttö on laskettu yhteensä ja siten syntyy tämä jakama. Eli kokonaisbudjetista voitte havaita, että lähes 100 miljardia on mennyt PK-yritysten tukeen, noin 90 ympäristösuojeluun ja uskoakseni on mennyt myös tutkimukseen. Ja yksi kohta on vielä tuotava tässä esille. Toisinaan keskustelu EU-rahoituksesta esitetään sellaisessa muodossa, että nämä ovat uutta ja lisää. Ja tämä pitää valita huolella, koska Koheesiota kuvataan usein perinteisemmäksi politiikaksi ja voimme havaita, että 66 miljardia on käytetty tutkimukseen ja innovaation tällä kaudella. Monet ihmiset sanoisivat, että se on jotakin uutta ennemminkin kuin perinteistä. Erik käsitteli myös omassa esityksessään sitä, miten tärkeää on Interreg ja yhteistyö. Me uskomme, että tämä on yksi niistä alueista, joilla koheesiopolitiikka tuo perustavanlaatuista eurooppalaista lisäarvoa rajat ylittävä yhteistyö alueiden välillä on Euroopan unionin todella tuomaa lisäarvoa ja tämä tapahtuu monenlaisten eri ohjelmien kautta, ovatpa ne sitten rajat ylittäviä, monikansallisia alueiden välisiä ja tähän on tullut monilla maantieteellisillä alueilla tämä makroalueellisten strategioiden lisäelementti, eli se on strategisena lähestymistapana, kuten todettu, mukana me olemme pyrkineet keskittyä enemmän myös olemme pyrkineet keskittymään tuloksiin tällä kaudella enemmän kuin aiemmin. Usein tässä on kyse myös äh, varojen vastaanottokyvystä ja käytöstä. Yksi keskeisiä kysymyksiä, joita pitää esittää, on se, mitä saavutetaan, ei vain mitä käytetään varoina. Ja siksi pyrimme lisäämään indikaattorien raportoinnin ja tarkkailun osuutta, jotta voidaan varmistaa. Ja tämä tulee tuossa viimeisessä, tuli tuossa viimeisessä esityksessä myös. Uusi elementti tällä kaudella on se, että asetetaan ennakkoehdot ennen kuin varoja käytetään. Nämä ovat nämä ex ante ehdollisuudet ja tämän taustalla on se konsepti, että halutaan antaa tehokkaat puitteet ja tehokas perusta varainkäytölle. Täytyy siis olla ennakkoehto Otetaan kaikkein yksinkertaisin esimerkki. Ei rahaa lähdetä käyttämään liikennehankkeisiin ennen kuin on olemassa liikennestrategia, joka ohjaa sitä, mihin varoja käytetään ja kuinka. Eli tällaiset ennakkoehdot uutena konseptina tässä 2014-2020 kaudella. Sanoin, että käsittelen vielä lyhyesti tämänhetkistä tilannetta. Tästä kaavakuvasta näette, mikä on tilanne jäsenvaltioittain – nämä sinivihreät viivat ilmaisevat hankevalinnan määrän, eli kuinka paljon rahoitusta on annettu hankkeisiin kussakin jäsenvaltiossa. Ja tuo kieltämättä varsin al- paljon alhaisempi oranssi osa ilmaisee, kuinka paljon rahaa EU-budjetista on jäsenvaltiolle maksettu. Eli tämä täytäntöönpano tai toteuttamisaste on hitaampi kuin haluaisimme. Tähän varmasti palataan vielä seuraavassa esityslistan kohdassa, joka koskee 2018 vastuuvapautta. Ehkä tässä on kaksi selkeää viestiä, joita tulee korostaa. Vaikka varainkäyttö on vähäisempää kuin toivoisimme. On kuitenkin rohkaiseva, että nähdään kuinka paljon on hanketasolla voitu sitouttaa, eli täytäntöönpanon osalta nämä hankkeet todella etenevät, on hankkeita, joita valitaan, ja varainkäyttökin toteutuu, mutta tuo kuilu näiden sitoumuksien ja varainkäytön välillä on komission näkökulmasta yksi huolenaihe. Toinen seikka on se, että tämä on nyt ensimmäinen 2014-2020 kausi siis, josta meillä on saatavilla tällaista tietoa Tämä johtuu siitä, että tälle kaudelle asetukseen yhteislainsäätäjät sisällyttivät elementtejä, jotka edellyttävät tämän tyyppistä raportointia komissiolle, jotta komissio voi sisällyttää sen näihin ja raportoida näistä myös parlamentille. Sitten ihan lopuksi halusin vielä käsitellä joitakin seikkoja, joita olemme tästä oppineet, kuten totesin. Myönteistä on se, että me ainakin komissiossa olemme sitä mieltä, että tiiviimmät yhteydet eurooppalaiseen ohjausjaksoon yksittäisten maiden suositusten osalta esimerkiksi ovat tehneet kohesiopolitiikasta paitsi tehokkaampaa, myös mahdollistaneet sen, että että EU-tasolla voidaan integroida näitä yksittäisiä politiikan saroja. On vähemmän siis näiden eh, eksplisiittisten yhteyksien hajaantumista. Meistä ex-ante-ehdollisuudet ovat osoittautuneet myönteisiksi vaikutukseltaan ja sitten eh, itse puitteet, joissa on suoriuduttu ovat osoittautuneet myönteiseksi siinä mielessä, että ne mittaavat tulosta, näyttävät miten edetä. Olkoonkin, että emme ole ehkä ihan niin myönteisesti suhtautuneet itse tähän suoriutumisvaraukseen. Se on osoittautunut aika jäykäksi. Siitä on syntynyt lähinnä hakemusautomatiikkaa ja se on luonut lisätaakkaa jäsenvaltioille ja ohjelmointiviranomaisille ennen kaikkea. Mitä sitten voitaisiin parantaa? Tämä valiokunta onkin jo moneen otteeseen korostanut sitä, että uusien ohjelmien käynnistämisessä tapahtuvat viipeet ovat haitallisia koheesiopolitiikassa. Ohjelmointikauden alun viipeet ovat äärimmäisen hankalia hyvittää myöhemmin ohjelmakauden aikana. Mitä myöhemmin ohjelma käynnistyy, sitä enemmän se kasauttaa mm, viivästymisiä, jotka voivat vaikuttaa koko ohjelmointikauden ohjelmakauden. Samalla tavalla myös näistä itse asiakirjoista meistä niiden osalta ajanjaksot ovat olleet liian pitkiä, niiden pitää olla tiiviimpiä, keskitetympiä. Ja yksi keskeisistä huolenaiheista komission puolelta välttämättä muut toimielimet eivät ole tästä samaa mieltä, on tämä siirtyminen automatisoituun N plus 3 sääntöön. Se on hidastanut huomattavan paljon painostusta käyttäjävarat ohjelmissa tehokkaasti ja nopeasti, ja meistä se on yksi vaikuttava tekijä näissä viipeissä, joita nyt näemme. En halua luetella nyt näitä kaikkia, Mielelläni tietysti vastaan näitä koskeviin kysymyksiin, mutta tässä siis joitakin niitä elementtejä, joita olemme tarkastelleet ja joita pyrimme käsittelemään, kun siirrymme vuoden 2020 jälkeiseen kauteen. Kiitos. Merci beaucoup. Avant d'en venir à la politique régionale. Kiitoksia ennen kuin puhutaan vuoden 2020 jälkeistä kehitysaluepolitiikasta ja jotta toimimisen johdonmukaisella tavalla, niin aloitamme keskustelun, jos on puheenvuoropyyntöjä tietenkin. Ei näytä olevan. Esitän itse yhden kommentin ja sen jälkeen voidaan käsitellä kehityspolitiikkaa vuoden 20 jälkeen. Sanoit tässä todella, todella kiinnostavan asian. Se koskee tätä, että kohesiopolitiikka nähdään perin, perinteisenä politiikan alana. Ja se tietysti onkin sitä, kun ajatellaan tätä historiakin, joka täällä esitettiin vähän aikaisemmin. Mutta, mutta kohesiopolitiikka itse asiassa ehkä enemmän kuin muut har- harjoitut politiikat otti nopeasti itselleen uusia haasteita, jotka tällä hetkellä eh, nähdään yhteisesti prioriteettikysymyksinä EU:ssa. ssa pan merkille tiettyjä lukuja, jotka onkin hyvä pitää mielessä. 2014 ja 2020 välillä olemme käyttäneet yli 40 miljardia ilmastokysymyksiin. Olemme ottaneet käyttöön 14-20 kaudella yli 85 miljardia, jotka on käytetty ympäristökysymyksiin. Kokonaisuudessaan kohesiopolitiikkaan vaikka ilman tätä uutta ympäristösopimusta on käyttänyt yli noin 128 miljardia ympäristöasioihin ja ilmasto, ilmastokysymyksiin. Kuka voi jotakin parempaakaan esittää? Joten me pystyimme ottamaan vastuun uusista haasteista. Sama koskee innovaatiota minulle näitä lukuja näin mielestä taisi olla 6, 70 miljardia suurin piirtein, jotka on käytetty innovaation. Kyllä tämä on perinteistä politiikkaa, sillä on oma historiansa siis, mutta itse asiassa kyseessä on politiikka, toiminta, joka saa yhä enemmän tukea uusista tavoitteista ja per, muista EU-politiikasta. On, siksi on hyvin tärkeää, kun käydään keskustelua tällä hetkellä monivuotisesta rahoituskehyksestä, että me emme saa unohtaa sitä ajatusta, että kohesiopolitiikka on vanhaa politiikkaa, joka liittyy vain solidaarisuuden osoitukseen. Solidaarisuushan on tärkeää, se on varsinainen ydinkysymys, mutta solidaarisuudessa on kyse myös siitä, että löydetään vastauksia uusiin haasteisiin. Sitten vielä yksi asia, jonka panin merkille, joka minusta on aivan olennainen seikka, nimittäin ei voi olla olemassa kohesiopolitiikkaa, jos kohesioperiaatetta ei nähdä tärkeänä kysymyksenä kaikilla alueilla. Ja se on hyvin tärkeä asia, koska kohesiopolitiikkaa pitää kokea myös vähiten, ke, vähiten kehity, kehittyneillä alueilla, myös siirtymäalueilla ja kaikkein kehittyneimmillä Euroopan alueilla myös. Tämä on kokonaisuus. Ja yhä enemmässä määrin sitä, paitsi kun otetaan huomioon nämä uudet haasteet juuri, niin kohesiopolitiikan haasteet ovat todella läsnä siirtymäalueilla ja kaikkein kehittyneimmillä alueilla. Ja tämän takia me emme ymmärrä Suomen puheen puheenjohtajavaltio Suomen kantaa, joka haluaa suosia yhtä alueluokkaa eikä muita ja sitten siirtymävaiheet ja kehittyneemmät alueet tästä kärsivät. Tässä heikennetään globaalisti, globaalilla tasolla kohesiopolitiikkaa ja sen johdonmukaisuutta. Kohesiopolitiikka liittyy näiden kolmen luokan yhteiseen kokonaisuuteen ja pitää olla tarkkana. Ei, saa, ei saisi haluta hajottaa tätä kokonaisuutta ja panna eri tahoja toisiaan vastaan tavallaan. Ja täällä valiokunnassa me seuraamme todella vapaasti tällaista kehitystä. Kiitän teitä näistä tärkeistä elementeistä, jotka esittelitte, ja nyt annan uudestaan teille puheenvuoron jotta voitte esitellä aluekehityspolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen. Just at the beginning, why do we still need... Niin, kiitos puheenjohtaja. Miksi me vielä tarvitsemme vahvaa kohesiopolitiikkaa? Tässä on viimeisin Euroopan kartta. Tässä eh, eri EUn e alueet, BKT per capita – ja tässä vihreät ovat EUn keskiarvon yläpuolella ja muut sen alapuolella. Jos katsotte Luxemburgia, jonka BKT on 260 prosenttia EUn keskiarvosta, ja toisaalta Bulgariassa sen BKT per capita on alle 40 prosenttia. Kaikille on selvää, että mikä yhteisö ei voi eh, olla kestävä, jos tällaiset erot jatkuvat eh, pitkällä aikavälillä ja että ja sen takia me olemme kansanne samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme vahvaa kohesiopolitiikkaa myös tulevaisuudessa. Ja Käsittelen seuraavia asioita näissä kalvoissa. Ja, ja tässä on siis nyt kyseessä komission ehdotus, ja te tiedätte, että tämä ehdotus, siitä neuvotellaan parlamentin ja neuvoston kesken. Ja, jo, ja joitakin ehdotuksia on jo muokattu. Tämä ei siis ole ihan täsmälleen se, missä mennään tällä hetkellä, mutta mikä oli meidän tärkein motivaatiomme oikeudellisten puitteiden luomiseksi. Niin kuin näette täällä vasemmalla, monet edunsaajat sanovat, että on useita rahastoja ja niillä on eri säännöt. Miksi meillä ei ole samoja sääntöjä kaikille EUn rahastoille? Sen takia me olemme ehdottaneet eh, yhteiset määräykset asetusta – joka käsittää seitsemän rahastoa. Ja tämä yhteiset säännöt asetus, siihen siittyy kaikille siis eh, yhteisiä eh, toteutuselementtejä. Ja tähän siis, tätä, tämä siis onnistuimme saamaan aikaan ja se on mielestäni hyvä askel oikeaan suuntaan. Sitten näette, että myös niin kuin e, ER, EAKRn ja sosiaalirahaston osalta meillä on eri eh, lainsäädäntötekstejä ja niissäkin näkyvät, mitkä näiden rahastojen prioriteetit ovat, koska me kohtaamme usein sen kysymyksen, että teillä on niin paljon lainsäädäntötekstejä, on hyvin va- eh, vaikea ymmärtää, mitä sovelletaan, mitä tehdään. Ja olisi hyvä, että tekstit voisivat olla hieman lyhyempiä ja voitaisiin kenties yhden, yhdistellä asetustekstejä. Ja sitten täällä oikealla alueellisen yhteistyön elementit. Siellä on esitetty uusia asioita. Ehkäpä uraurtavin ehdotus on tässä ihan alhaalla eurooppalainen rajat ylittävä mekanismi ECBM, joka mahdollistaa sen, että yhden e, maan, jäsenmaan sääntöjä sovelletaan toisessa jäsenmaassa silloin, kun toteutetaan rajat ylittäviä hankkeita. Ja me olemme aika pettyneitä siihen, että tällä, hetkellä hetkellä emme ole vielä kuulleet mitään neuvostosta. Parlamentti suhtautui tähän myönteisesti ja hyväksyi kantansa nopeasti, mutta tässä vaiheessa meillä ei ole vieläkään kantaa neuvostosta tässä asiassa. Ja näin me emme voi vielä edetä kolmikantaneuvotteluun ja tätä tilannetta valitamme. Palataan siihen, mitä Morris sanoi Haluan myöskin lopettaa tällaisen siiloutumisen, joka on kehittynyt, koska meillä on, on toista tavoitetta. Ja, me, ja nämä on nyt sitten karsittu viiteen. Ja haluaisin kiinnittää huomionne siihen, eh, joka on tällä listassa viimeisenä. Eurooppa lähempänä kansalaisia koska me näemme ja tunnistamme, että me olemme liian kaukana kansalaisista paikan päällä ja me tarvitsemme alhaalta ylöspäin ole, meneviä aloitteita, koska ne ovat hyvin suosittuja paikan päällä. Ja, ja tämä Eurooppa lähempänä kansalaisia, tämä tavoite pureutuu tähän ja toivottavasti eh, tämä tavoite ja aloite, että sitä käytetään ja, ja integroituu paikalliskehitykseen. En nyt teitä äh, hämmennä numeroilla, mutta tässä on äh, kyse siitä, että emme halua levittää resursseja liian ohuelle. Me haluamme keskittyä innovaatioon, äh, ilmastoon ja ympäristöön. Nämä ovat meitä lähellä myöskin, myöskin uusi komissio. Te tiedätte, että komission puheenjohtaja on tehnyt ilmastoasiasta tärkeimmä, erään tärkeimmistä tavoitteistaan ja, ja tammikuun alussa luultavasti esittämme uuden välineen, joka on oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jolla pyritään auttamaan niitä alueita, joilla on vaikeuksia sopeutua ilmastotavoitteisiin niin, että voidaan siis auttaa näitä eh, alueita talouden monipuolistamisessa ja myöskin niitä työntekijöitä, jotka menettävät työnsä, koska eh, joko yritykset sulkevat ovensa, kuten hiilikaivokset, taikka niiden toimintaa joudutaan sopeuttamaan. En sano paljonkaan siitä, mitä tässä, tällä kalvolla on, mutta vasemmalla puolella tärkeä asia on se, että, että eh, ex ante ehdollisuus eh, on tärkeä, mutta niitä on liian paljon ja se on liian monimutkaista. Ja, niin, ja näitä ja tässä me olemme sitä mieltä, että me, meidän pitäisi yksinkertaistaa tätä lähestymistapaa eh, niin, että ehdotus on lyhyempi ja nämä mahdollistavat ehdo, ehdollisuudet, eh, niitä voidaan toteuttaa koko ohjelmakauden ajan. Vielä muutama elementti, joihin haluan kiinnittää huomionne, nimittäin Vasemmalla puolella toinen kohta. Meillä on ollut hyvin tuskallinen kokemus 14-20 eh, ohjelmakaudella, kun meillä oli siirtolaiskriisi. Meillä ei ollut yhtään eh, liikkumavaraa tai joustavuutta, että olisimme voineet rahastojen kautta tähän asiaan eh, reagoida. Meillä ei ole mitään ei vastaanottokeskuksiin tai siirtolaisiin liittyviä Eh, liikkumavaraa. ja sen takia me olemme nyt esittäneet seuraavalle ohjelmakaudelle puolivälin arvioinnin vuonna 2025. Ja, ja nyt meillä olisi joustava, joustavuus eh, varaus, joka sallisi sen, että reagoidaan odottamattomiin tapahtumiin. Ja mainitsin aikaisemmin sen, että eräs asia, joka on huolettanut meitä aika paljon, on se, kuinka vaikeita meidän sääntömme ovat. Olemme sitä mieltä, että meidän pitää mahdollistaa sen, että edunsaajat voivat käyttää hyväkseen rahastoja, ja olemme ehdottaneet useatakin toimia eh, tähän pureutuaksemme. Ja haluaisin e, nostaa esille yhden, joka ei vaikuta tärkeältä, mutta halusin vain mainita sen. Nimittäin kolmas kohta e, vasemmalla koskee teknistä apua virkamiehenä. Minusta on mahdotonta uskoa, että teknisestä avusta voi saada apua ilman, että tuottaa laskuja. Me olemme sitä, mutta näin nyt aiotaan tehdä. Me, me uskomme, että teknistä, teknistä apua pitäisi myöntää siinä määrin, kun ohjelmaa toteutetaan. Esimerkiksi ja, ja jokaista Jokaista 100 euroa vastaan saisi 105 euroa ja tämä olisi siis yksinkertaistettu menettely ja tämä, tämä tyyppiset ehdotukset saisivat kollegat jäsenvaltioissa tarttumaan näihin hankkeisiin. Tähän en käytä nyt aikaa. Tämä tässä mentiin yksityiskohtiin. Tässä oli täytäntöönpanosta kyse, mutta halusin vielä kiinnittää huomionne yhteen tai kahteen kohtaan tässä. Nimittäin tässä sanotaan, ja tämä on vasemmalla puolella ylhäällä, jos me havaitsemme, että ohjelmat toimivat hyvin, että niissä ei ole paljon säännönvastaisuuksia tai virheitä, niin sitten sanomme, että hyvä, me luotamme teidän kansalliseen eh, hallintajärjestelmäänne. Me emme eh, vaadi enää niitä tarkastuksia, joita edunsaajilta yleensä on vaadittu ja ohjelmakumppaneilta vaadittu. Tämä on siis meidän puoleltamme tarjous, joka, joka, jossa sanotaan siis, että ohjelmoiden hallinnoitsijoilta vähennetään tätä byrokraattista taakkaa ja tämä mahdollistaa sen, että jokainen ohjelma voi saada hyötyä tästä, koska se ei ole sidottu, sidottu rahoihin. Olipa se, ja olivatpa ne Keski- tai Itä- tai Pohjois-Euroopassa, niin emme tee eroa tässä. Ja sitten vielä päätän muutamaan asiaan, jotka ovat lähellä sydäntämme. E, rahoitusinstrumentit. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että puheenjohtajavaltio Suomi on tänään ehdottanut, ja tästä keskusteltiin e, suurlähettiläiden tasolla, e, seitsemän miljardin leikkauksen kohesiorahoihin, ja me pelkäämme, että vaikka miten tätä asiaa käännellään, niin me emme voi päästä samalle rahoitustasolle kuin tällä ohjelmakaudella. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy olla tehokkaampia ja, ja tämä merkitsee sitä, että me emme toimi vain apurahoilla, vaan myöskin takuiden ja lainojen avulla. Esimerkiksi me, me tuomme eh, myöskin mukaan yksityisen sektorin investointeja ja asiantuntemusta niin, että saamme lisää vaikutusta meidän rahoituksellemme. Ja tässä on esitetty eh, ainutlaatuisia muutoksia, esimerkiksi, että voi yhdistää apurahan ja launan, lainan, ja tällä tavoin mahdollistuvat eh, sellaiset investoinnit, joita ei muuten saa koska ne tuotteet mahdollisesti eivät ole eh, eh, tähän kelvollisia. Tulevaisuudessa yritetään myöskin vähentää niitä vaatimuksia, joita edunsaajien ja ohjelmajohtajien raportointiin liittyy. Me, me yritämme päästä eroon paperista ja päästä digitaalisempaan suuntaan ja tämä helpottaisi kaikkien elämää. Vielä muutama sananen lopuksi eh, rahoituksesta. Ensinnäkin EUn eh, yhteisrahoitus taso. Meillä on ollut hyvin korkea yhteisrahoituksen taso, joka on liittynyt siihen, että me olemme toipumassa talous- ja rahoituskriisistä ja, ja on ollut vaikeuksia saada kansallisista budjeteista riittävää rahoitusta, mutta toivomme, että vuodesta 2021 eteenpäin olemme tyynemmillä vesillä ja me olemme ehdottaneet asetuksessamme EUn panoksen vähentämistä nykypäivän tilanteeseen ja toivomme, että tämä mahdollistaa, eh, mikäli yhteislainsäätäjät tätä tukevat, niin tämä johtaisi korkeampaan investointien tasoon. Niin kuin jo sanottiin, me haluaisimme edetä pikkuhiljaa N plus 2 sääntöön, koska meidän täytyy olla menojen käytössä tiukempia ja kohesiopolitiikka kärsii, jos rahoja ei voida käyttää melko nopeasti. Ja vielä lopuksi halusin vielä esittää vertailun siitä, miten komission ehdotuksessa – rahat jaetaan, te näette, että vähiten kehittyneet ja köyhimmät alueet saavat 75 prosenttia tulevaisuudessa. Eli näiden rahastojen e, suhteet säilyvät ennallaan. Ja tässä e, hakukelpoisuus kartta. Meillä on tässä enemmän kehittyneet, siirtymävaiheen vähemmän kehittyneet alueet ja tässä kohesiorahaston hakukelpoiset alueet ja, ja, ja tässä on siis kansallisen tason instrumenteista kyse. Ja tähän päätän. Kiitoksia. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir. Kiitoksia paljon. Nyt voidaan aloittaa keskustelua annan puheenvuoron Mauri Pekkariselle. Thank you very much for your present. Kiitoksia teidän esityksistänne. Kysymys ymmärsin olevan niin, kohesiopolitiikalla on vahva tehtävä – EU-ssa ja se on, että päästään lähemmäs alueita. Kun nyt ajatellaan Eurostatin tilastotietoja ja tarkastelee niitä, niin on helppokin nähdä, että kuilu vähenee maiden välillä pienenee maiden välillä. Mutta mitä tulee sitten alueisiin, niin silloin tilanne onkin aivan erilainen. On monia syitä e- täällä EU:ssa. Jos mi- mitataan alueellista BKT, on helppo nähdä, että nämä näillä alueet eivät ole onnistuneet kehittymään. Ja nyt kysyisinkin, minkä takia näin on? pitäisikö meidän keskittyä niihin maihin, joissa alueelliset erot rikkaimpien ja köyhimpien alueiden välillä ovat kolme, ne, neljä kertaa suuremmat kuin verrattuna muihin alueisiin. Ja tällainen, pitäisikö meidän keskittää yhä enemmän varoja niihin alueisiin, jotka ovat köyhimpiä, jotka eivät ole onnistuneet – saamaan aikaan nopea kehitystä. Niiden BKT edelleen on sam- samoilla tasoilla, samalla tasolla kuin noin 10-12 vuotta sitten, kun taas muu EU on pystynyt kehittämään, mikä onkin hyvä asia, se on muu alu, EU on kehittynyt nopeasti. Miten te arvioitte, mit, miten hyvin olemme tässä mielessä onnistuneet kohesiopolitiikassa? Merci beaucoup. Kiitoksia. Mikä? Thank you. Interesting and... Kiitokset mielenkiintoisista ja merkittävistä esityksistä. On äärimmäisen mielenkiintoista ja hyvin tärkeääkin, että saamme uuden Green Dealin valmiiksi, mutta olen myös hiukan huolissani, koska puhutaan tästä rahastosta. Tämähän on ihan hyvä ajatus, mutta kuten niin usein aiemminkin, kun havaitsemme ongelman, ei pelkästään EU-ssa, vaan myös kansallisella tasolla, luodaankin uusi rahasto, uusi väline ja se, mitä nähdään nyt, ei pelkästään tässä, vaan monessa muussakin välineessä, jos näitä tulee liikaa, niin itse asiassa tehottomuus kasvaa, eikä tavoitteeseen välttämättä päästä. Joten ehdottaisinkin, että tässä siirtymävaiheessa varmistetaan, miten tätä käytetään, etteivät nämä muodostu kilpaileviksi. Ja minusta on selvää myös se, mitä täällä on todettu, että suuri osa ilmastonmuutoksesta on jo rakennerahastoissa, koska pitää siirtyä vanhoista rakenteista uusiin ja painottaa enemmän ilmastoa. Ja sitten tietenkin, miten tämä rahoitetaan, tekeekö se asioista monimutkaisempia vai pitäisikö meidän ennemminkin pyrkiä saada tähän kohesiota mukaan johdonmukaisemmin. Toinen asia, jota nyt työstetään, mielestäni on tärkeää myös pohtia sitä, miten pidämme Euroopan yhdessä ja yksi asia, josta olen hyvin huolissani, ovat nämä alueet, joilla ei esimerkiksi ole metroja tai muita joukkoliikennevälineitä, e, kun me lisäämme hiiliveroja, kuten aiomme tehdä. Joskus on mahdotonta kulkea muuten kuin lentokoneella tai autolla. Miten me teemme tästä mahdollista? Miten hoidamme sen, että voi asua kaikkialla Euroopassa? Epäilenpä kovasti, että meillä olisi esimerkiksi rautatie, joka yhdistäisi jonkun jonkin kaukaisemman alueen mantereeseen, Manner-Euroopan. Toinen asia, joka on mainittu ja joka on myös tullut esille, kun olen 30 vuotta käsitellyt aluepolitiikkaa, se on tämä suoriutumisvaraus. Me emme näe siinä oikein minkäänlaista järkeä. Se tekee asioista vain hankalampaa ja luo melkoista eroavuutta, joten joko eron siitä muutetaan nimi esimerkiksi suoriutumattomuusvaraukseksi tai tehdään siihen isoja muutoksia. Ja kaikki tämä tietysti maksaa kovin paljon. Ja silloin tehostettu vuoropuhelu neuvoston kanssa on ehdottoman tärkeä. Tämä on ymmärtääkseni myös Ruotsin kanta asiassa. Kiitoksia. Merci beaucoup, Andrei Knoktek. Kiitoksesta Andrei. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kolmesta esityksestä. Todella saatiin hyvä yleiskuva myös menneisyydestä ja kehityksestä. Ja jonkin verran tulevaisuuden näkymiä tuli myös ja miten tämä kaikki on kehittynyt. Kohesiopolitiikka on asia, jonka kansalaisetkin ymmärtävät ja tuntevat. Jos kysyn omassa maassani, minkälaista myönteistä syntyy EUsta, niin yleensä mainitaan sisämarkkinat ja sitten hankkeet, joita rahoitetaan kohesiopolitiikan kautta. Mutta minun on hiukan nyt kysymyksiä, onko tämä kestävällä pohjalla vielä jatkossakin, koska on näitä eroja. Ja myös nämä esitykset, jotka olivat todella hyviä, mutta minulla oli sellainen tunne, että on todellakin näitä eroja jäljellä. Euroopan parlamentti on tietenkin kohesiopolitiikan kannattaja, näin varmaan voidaan sanoa. Jos katsotaan jäsenvaltiota, niin on tietty jakauma Prahassa pidettiin kohesiopolitiikan ystävien konferenssi, siellä kai 15-17 jäsenvaltiota totesivat, että todella haluavat vahvaa kohesiopolitiikkaa jatkossakin, mutta muut valtiot eivät puolla, erityisesti niin kutsutut nettomaksajat. Mitä sitten tulee itse komissioon? Olemme kuulleet, että me tarvitsemme vielä vahvaa politiikkaa, mutta kuitenkin joidenkin pääosastojen edustajat kulkevat ympäri jäsenvaltioita ja olen ollut näissä esityksissä mukana läsnä, jossa sanotaan, että niin, kohesiopolitiikan tulevaisuus ei ole kovinkaan kirkas ja hyvä, joten keskitytään näihin kes- keskitetysti hallinnoituihin ohjelmiin. Loppujen lopuksi te sanoitte, että löydetään ratkaisuja rahoitusta, rahoitusvälineitä, yksityisen rahoitusta. No, tämä tietysti on hyvä tulevaisuuden kannalta, mutta samanaikaisesti Meillä on politiikalla omat tavoitteensa, että mitä tulee vaikka ilmastonmuutokseen. Ja kun ajatellaan uusia ilmastotavoitteita ja mitä yritysten ja alueiden pitää tässä suhteessa tehdä, nämä reaktiot varmasti tulevat varsin pian täältä. Ja en usko, että kaikki nämä yhdistelmäratkaisut kattavat taloudellisesti nämä muutokset, jotka ovat tarpeen. Ja tätä kautta niitä ei välttämättä pystytä kehittämään. Jos me heikennämme kohesiopolitiikkaa, esimerkiksi jos lisätään uusia prioriteetteja ja lisätään oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ilman, että lisää tulee rahaa, niin silloin jaetaan tätä vanhaa rahaa tavallaan ohuemmalle ja saimme aikaan vähemmän tuloksia kohesiopolitiikasta, emmekä ehkä pysty kehittämään kaikkia näitä yhdistelmäratkaisuja ajoissa. Tässä minun huolenaiheeni. Ehkä voitte rauhoittaa minua tässä mielessä, se olisi mukavaa. Ja vielä ihan lyhyesti N plus 3 säännöstä. En voi väittää, siis aikaisemmin N plus 3 lisäsi hankkeiden toteutumista, mutta nyt kun puhutaan vain näistä siirtymäalueista ja muutoksiin energiasektorilla, näitä invest- nämä investoinnit tarvitsevat hiukan enemmän aikaa, joten ainakin N plus 3, N plus 2, niistä laadittaisiin jonkinlainen kompromissimekanismi, niin että olisi mahdollista saada vaikka rinnakkaisesti toimia niin, että nämä molemmat vaihtoehdot ovat käytössä. Merci beaucoup. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe ketään. Tässä tuli paljon kommentteja ja joitakin kysymyksiä. Olkaa hyvä, saatte uudestaan puheenvuoron. Ehkä vielä lisäisin kuitenkin tässä äh, aluekehityspolitiikan muutokset vuoden 2020 jälkeen. Siitä on kyse nyt jo nyt ratkaista näitä kysymyksiä. Tämä näkyy myös tässä aloitetussa kamppailussa koskien tu- monivuotisen rahoituskehystä tulevaa, tulevaa EU-budjettia ja kohesiobudjettia myös. Sanoin tässä aikaisemmin, että Jan Albright oli tulossa, silloin kun tuli tähän salin Jan myös, niin tässä esityksessä tuli esille perinteisiä politiikkoja ja sitten uutta politiikkaa pitää itse asiassa päästä tällaisesta eroon, koska kohesiopolitiikka on tietysti perinteistä, mutta se on aina kuitenkin käsitellyt näitä uusia haasteita ja esitys, joka tässä kuultiin komissiosta, tässä muistuttiin näistä luvuista – vuoden 2014-2020 välillä ohjelmien kautta olemme käyttäneet 41,7 miljardia euroa ilmastokysymyksiin. 41,7 miljardia. Me olimme ainoat, jotka näin toimivat. 87,2 miljardia ympäristökysymyksiin, kokonaisuudessaan 128 miljardia ympäristöön ja ilmastoon. Ja tässä, tämä on vielä ennen tätä uutta vihreää sopimusta, uutta ympäristösopimusta. Ja itse asiassa tämä politiikka kyllä on jo suuntautunut aikaisemminkin moderniin uusiin haasteisiin. Se on nykyaikaista politiikkaa, tuloksellista ja siitä tulee yhä tuloksellisempaa toivon, mutta se ei ole menneisyyden politiikkaa. Ja kun ajatellaan tätä poliittista kamppailua, jota me käymme ja argumentit, joita kehitämme kohesiopolitiikan puolesta, niin äh, on hyvin tärkeää niistä aina muistuttaa. Tekin sanoitte äsken, että on saatu juuri näitä ehdotuksia tänään Suo- puheenjohtajavaltio Suomelta koskien EU-talousarviota. Nämä ehdotukset ovat vieläkin vakavampia kuin ne, jotka tehtiin muutama päivä sitten. Osa ratkaisusta löytyy kyllä täältä parlamentin puolelta myös. Jan Obrat on pa- paikalla ja haluan onnitella Euroopan parlamenttia, jolla on selkeä kanta, puolustava kanta, jotta saadaan todellinen eurooppalainen talousarvio ja eurooppalainen budjetti, koska ei ole kyse vain kohesiopolitiikasta. Ehdotus, jonka puheenjohtajavaltio Suomi on tehnyt, on sellainen, että se estää tavoitteiden saavuttamisen se estää jopa neuvoston hankkeiden toteutumiseen Ja se on huono asia von der Leyenin komission kannalta. En ymmärrä, miten tämä ehdotus on näin matalalla tasolla. Miten sitä kautta voidaan saavuttaa von der Leyenin komission tavoitteet? Ja se, se ei toimi Euroopan parlamentin vaatimusten mukaisesti, eikä tässä ole menty niin pitkälle kuin olisi toivottu omien varojen käyttöönotossa. Tätä kautta oltaisiin voitu löytää yksi ratkaisu ja löytää oikea välttämätön tasapaino tässä. Kohta tullaan keskustelemaan yhteispäätösmenettelystä ja parlamentin toimivaltuuksista. Mutta siis on olemassa Euroopan parlamentti, joka minun mielestäni on päätynyt budjettisovittelussa täysin kantaa vastuun omasta roolistaan, koska kohessi ulkopolitiikan lisäksi kyse on eurooppalaisista tavoitteista, jossa nyt on kyse. Mutta annan nyt puheenvuoron Jan Olbratille, joka on myös yhteisesittelijänä budjetissa. Olkaa hyvä. Thank you for giving me the floor because I am, I am so late. Kiitos, kiitos puheenjohtaja, että saan puheenvuoron. Tulen myöhässä, koska keskustelimme juuri Rova van der Leyenin Eh, viimeisimmästä ehdotuksesta. Meillä on kaksi merkittävää seikkaa viimeisten kolmen päivän aikana kohesiopolitiikassa. Ensinnäkin Suomen ehdotus, joka ei ole tyydyttävä kenellekään neuvostossa, koska siinä annetaan hiukan enemmän kohesiota maille, mutta tässä ehdotuksessa mennään äärimmäisiin koheesiopolitiikan yksityiskohtiin. On hyvin mielenkiintoista, että pääministerit keskustelevat siitä, miten löydetään nämä yksittäiset edunsaajat konkreettisissa jäsenvaltioissa. Tämä siis koheesiopolitiikassa Ja hiukan enemmän koheesiota on, mutta paljon vähemmän rajaturvallisuuteen ja tietysti muut maat eivät ole tähän ollenkaan tyytyväisiä. Mutta ehkä eh, komission edustaja kertoikin tämän jo. Mielestäni nyt on hyvin polttava kysymys. Joitakin tunteja sitten komission puheenjohtaja ehdotti tätä sadan miljardin eh, mekanismia. Se on siis tänään tullut virallinen ehdotus. Ja minulla on erittäin lyhyitä kysymyksiä komissiolle. Mikä prosenttiosuus tästä sadasta miljardista otetaan koheesiopolitiikasta, koska viesti on selvä. Osa siitä tulee kohesiopolitiikasta, eikä niin, että sitä oltaisiin siirtämässä kohesiopolitiikasta muihin elementteihin. Minä odottaisin, että kohesiopolitiikan osuus itse asiassa rajataan ilmastoon, kun taas meillä on jo ilmastobudjetti varattuna ilmastoon. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaa ei otettaisi kohesiosta, vaan kohesio orientoitaisiin, suunnattaisiin uudelleen koskemaan ja käsittelemään ilmastoa. Ja tässä siis lyhyt kysymys. Tiedättekö, mikä osuus tästä sadasta miljardista on kohesiopolitiikasta? Merci beaucoup, Jan Kiitoksia. Yksinkertainen selkeä kysymys. Tämän takia halusin muistuttaa siitä, että nyt jo olemme käyttäneet yli 45 miljardia tavoitteeseen kaksi. Ja nyt olemme jo huomattavasti olleet Nyt annan komissiolle puheenvuoron, niin sitten tämä keskustelu päättyy. Thank you very much. Uh, um, uh, uh, Kiitoksia. Valitettavasti en pysty vastaamaan herra Olbrichtille koska minun täytyisi ottaa tarkemmin selvää, mutta en odota, että tämän että eh, näiden varojen mobilisointia aiheuttaisi kohesiovarojen leikkauksen. Esimerkiksi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto eh, on tehty selväksi, että sen täytyy tulla budjettiehdotuksen päälle, eikä sitä saa rahoittaa säästöillä muualta. Ja, ja näin komissio aikoo en, ensi viikon Eurooppa-neuvostossa sanoa. Mutta tämä, mistä puhuitte, niin se on minulle, eh, eh, tämä mainitsemanne 100 miljardia on minulle uutta. Ja sitten Euroopan investointipankki ja ehdollinen rahoitus – ja muu, tai uudet ajatukset, joita on pöydällä, liittyvät siihen, että käytetään tietynlaista vipuvaikutusta. Ja minä siis vain spekuloin tässä, en tiedä, mutta en, ensi usko, että todellakaan tämä siis vähentää re, kohesiorahoitusta millään tavalla. Tähän, tähän summaan, en tiedä sisältyvätkö siihen siis tulevat koheesiorahat. Eh, oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta sitten. Me haluamme toki tehdä älykkään ehdotuksen. Eh, pidetäänkö sitä hyvänä? Eh, se jää nähtäväksi, mutta oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ei voi olla se väline, joka toteuttaa energiasiirtymän. Ei vain siksi, että meillä on muita välineitä, jotka voivat siihen panostaa, mutta ne rahoitusmäärät, joita tarvitaan siihen, ovat niin suuria, että oikeudenmukaisen siirtymän äh, rahasto ei kykene tätä ohjelmaa hoitamaan. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ajatus on se, että kaikki alueet eivät ole samalla viivalla ja joissa, joillain alueilla on todella vaikea tilanne. Esimerkiksi Länsi-Makedoniassa, Kreikassa hallitus on sulkenut öljyliuske kaivoksen. ruuskohiilikaivoksen e, ja sen täytyy e, tälle alueelle pitää e, löytää uusi taloudellinen malli, miten se voi siis luoda työpaikkoja tulevaisuudessa ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tarkoitus on tukea tätä siirtymää esimerkiksi niin, että työttömäksi jääneet saavat uusia työpaikkoja ja että syntyy uudenlaista taloudellista toimintaa, uusia yrityksiä, jotta voidaan kompensoida näitä menetyksiä, mutta emme odota, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on se eh, rahasto, josta tulee siis energiasiirtymä ja ilmastosiirtymän rahoitus. Sitten N plus 3 N plus 2 keskusteluun. Meille tärkeää on se, että tulevan ohjelmakauden päättyessä meillä on N plus 2. Miten tähän päästään, siitä voidaan keskustella. Ja meidän pitää päästä sellaiseen tiehen, joka kaikille käy, kunhan lopputulos on tämä. Edellisellä ohjelmakaudella meillä olisi N plus 2 eikä kukaan sanonut, että se oli ongelma. Nykyisellä sääntöjä on höllennetty ja, ja meillä on uusia sääntöjä, jotka ovat johtaneet vi, viiveisiin. Ja tämä ei toimi tulevaisuudessa, koska me emme muuta, vaan me vain yksinkertaistamme, me vähennämme menettelyitä ja ei ole enää tarpeen sanoa, että tarvitaan lisää, lisää aikaa, jotta sopeudutaan uusiin sääntöihin, e, koska uusia sääntöjä ei ole, me olemme vain karsineet sääntöjä. Eli me haluamme siis ohjelmakauden päätteeksi tämän tuloksen. Sitten olen samaa mieltä kuin suomalainen kollega siitä, että meidän huolemme on usein lisääntyvässä määrin se, että e, erot jäsenmaiden sisällä kasvavat. Ja tämä nähdään joka paikassa. Meillä on suuria metropolialueita, jotka kasvavat. Ja siellä on innovaatiota, yliopistoja, siellä on e, kai, taloudellisen vuorovaikutuksen tuloksia, siellä syntyy uudet työpaikat. Ja sitten meillä on alueita näissä maissa, jotka jo useimmiten maaseutualueita, jotka jäävät jälkeen. Ja kysymys todellakin on, mitä voidaan tehdä eh, tämän ongelman edes lievittämiseksi. Vaihtoehto ei ole, että me emme tiedä, mitä lopulle tämän maan alueelle tehdään ja antaa olla. Ja tämähän heijastuu äänestyskäyttäytymisessä joissakin maissa. Näillä alueilla asuu kansalaisia, jotka pelkäävät, että kukaan ei heistä välitä ja he jäävät jälkeen. Heidän täytyy edes voida ajatella, että heillä on tulevaisuus – ja me emme saa siis vain keskittyä kasvualueisiin, vaan muihinkin osiin maista. Mutta ratkaisu ei voi olla kohesiopolitiikka tai sen budjetti. Se on liian pieni monissa, monille alueille. Me voimme kannustaa ja tukea, mutta tarvitaan paljon enemmän, eikä kohesiopolitiikka ole aina ratkaisu. Pari hyvin lyhyttä huomiota tästä parin herra Bergqvistin hyvin erityisen kysymyksen pohjalta. Hän ilmaisi epäilyksensä tästä suoritusvarauksesta vuoteen 2020. Me voimme olla vain samaa mieltä hänen kanssaan. Olemme tarkastelleet samaa tilannetta, näitä vaikeuksia ja haasteita ja lisätaakkaa, jonka se on tällä kaudella tuonut. Ja olemme punninneet tätä suhteessa hyötyihin, joita se ehkä voisi tuoda. Tämä on yksi niistä syistä, miksi ehdotamme, että sitä ei enää jatkettaisi vuoden 2020 jälkeisellä kaudella. Ja tässä ollaan samoilla linjoilla, toivotaan molemmat lainsäätäjät. tän tällä tavalla voitaisiin parantaa jotakin elementtiä yhdestä kaudesta toiseen siirryttäessä. Toinen seikka liittyy alueisiin, joilla on vähemmän julkista liikennettä. Tässä jälleen eräs esimerkki aiemman kokemuksen perusteella. Me emme ole vakuuttuneita siitä lisäarvosta, jonka lentokenttäinfrastruktuurin tukeminen koheesiopolitiikalla toisi. Siksi olemme ehdottaneet joitakin poissulkemisia tässä komission ehdotuksessa, mutta koska maantieteellinen tilanne voi olla hyvin ainutlaatoinen ja liikenne- ja kuljetushaasteet ainutlaatuisia. Täytyy myös kyetä vastaamaan asiaan tällaisilla alueilla. Toivottavasti tämä on esimerkki siitä, että kuinka ikinä sitten koheesiopolitiikka ja aluepolitiikka sovitetaankin yleisiin eurooppalaisiin puitteisiin, aina pitää kuitenkin kyetä ottamaan yksittäisten alueiden erityistarpeet huomioon. Kiitoksia avant de Kiitoksia. Ennen kuin tämä keskustelu päättyy, annan puheenvuoron Andrei Novakoville. Very much, Kiitoksia puheenjohtaja herra von Breska. Puheenjohtaja von Leyen puoli tuntia sitten ilmoitti, että perustetaan tämä oikeudenmukaisen siirtymän mm, mekanismi, joten nyt tämä tarkoittaa, että on neuvottelut on melkein nyt sitten käyty monivuotisesta rahoituskehyksestä. Milloin nämä suunnitelmat mahdollisesti tullaan esittelemään parlamentille ja ovatko ne valmiit ja milloin tulevat valmiiksi? Merci beaucoup. Kiitoksia. Nyt me olemme kuulleet komission virkamiesten kommentteja ja puheenvuoroja ja muita kommentteja. Me tulemme syventämään tätä keskustelua jatkossa komissaarin kanssa, kun hän lähitulevaisuudessa tulee vierailulle tänne valiokuntaan. Kiitän nyt vielä näistä tutkimusten esittelyistä. Todella kiinnostavia kaikki ja tätä kautta saatiin aikaan äh, sisältörikasta keskustelua ja muistutettiin jostakin perusasioista tässä yhteydessä koskien kohesiopolitiikkaa. Kiitoksia tästä. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se koskee äh, vastuu, yleistä vastuuvapautta 2018 EUn yleinen talousarvio komissio. Budjettivalvontavaliokunta on tässä vastuuvaliokunta. Meidän lausunnonlaatiamme on Josian Kutajar, hän on paikalla ja hän tulee esittelemään tämän lausuntoluonnoksensa. Muistuttaisin vielä, että aikataulu Tarkistusten jättämiselle on keskiviikkona 11. joulukuuta kello 18. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kun tässä kävimme tämän keskustelun marraskuun alussa jo, niin nyt haluaisin kertoa kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, joihin päätin keskittyä mietintöluonnoksessa, lausuntoluonnoksessa. Ikävä kyllä sana raja 1500 ei ole kovinkaan hyödyllinen, koska olisin halunnut ottaa tähän monia muitakin asioita huomioon. Kuitenkin korostan myönteistä suuntausta viime vuosina koskien taloudellista, sosiaalista ja alueellista kohesiota. Tilintarkastustuomioistuin on arvioinut tämän budjettikohdan, tämän budjettikohdan kohdalla, että äh, käyttö on ollut 5 prosenttia korkeampi kuin 2017 budjetti. Silloin tilanne oli 3 prosentissa ja hiukan enemmän kuin arvioitiin 2016 budjetissa. Silloin se oli 4 prosenttia. Tässä luonnoksessa olen korostanut myös sitä, että meidän ei automaattisesti pitäisi nähdä virhetasoa osoituksena petoksista. Kuitenkin meidän pitää ottaa asia vakavasti erityisesti, koska tämä politiikan alue on osoittanut, että ainakin mitä tulee vuoteen 2018, virhetaso on noin ke- ke- varsin keskimääräinen. Niin kuin jo kuukausi sitten sanoin, parannukset liittyvät e- virheisiin, jotka liittyvät menoihin, jotka eivät olleet valintakelpoisia. Sitten sisämarkkinoiden sääntörikkomukset 14 prosenttia ja se, että puuttuu tositteita, sen osuus oli noin 11 prosenttia. Niin kuin kollegamme muistutti, kun keskustelimme tästä asiasta, niin joskus jäsenvaltiot pyrkivät liikaa sääntelemään joitakin kohesiopolitiikan alueita. Täytäntöönpano Tämä on todettu muuten myös tilintarkastustuomioistuin omassa kertomuussaan, niin tämä voi sitten tätä kautta johtaa virheisiin. Ja nyt voin vain korostaa, kuinka tärkeää ja välttämätöntä on yksinkertaistaa entisestään äh, tätä ensi vuoden prosessissa. Että äh, yksinkertaiset, yksinkertaisemmat kansalliset kelpoisuussäännöt voisivat auttaa vähentämään tässä mielessä virheitä. ne olen korostanut myös yhtä toista ratkaisevan tärkeää kysymystä, nimittäin käyttöaste, rakenne ja investointien rahastoissa on edelleenkin ollut alhaisemmalla tasolla, kun on ollut tarkoitus vuoden 18 lopussa vain 20 3 prosenttia oli käyttöaste. Olen sitä mieltä, että meidän pitää tehokkaasti puuttua hitaan käyttötason syihin, ei vain tässä vastuuvapausmenettelyssä, Mm. mutta vielä tärkeämpää on pitää silmällä tämä asia seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä. Uskon, että huolimatta kritiikistä, joka kohdistuu niin sanotun N plus 3 vapauttamissääntöön, se, että lainsäädäntöpuitteet hyväksyttiin myöhään ja kohdistuspolitiikan toteuttaminen on ollut vielä uusi syy sille, että mm, käyttöaste on ollut näin että käyttö on ollut näin, käyttö on ollut näin hidasta. Toivon, että nyt pystytään sopimaan ripeästi lainsäädäntötoimista, joita tarvitaan, jotta ei toistu tällainen myöhäinen täytäntöönpano rahastojen kohdalla seuraavalla ohjelmakaudella. Vahva yhteistyö Euroopan tasolla ja alue- ja paikallisviranomaisten kanssa tulee myös olemaan tärkeässä roolissa, jotta varmistetaan korkeampi käyttöaste jatkossa – koska sanoja ei voi käyttää enempää, niin en pystynyt tässä versiossa mainitsemaan muita tärkeitä kysymyksiä, nimittäin kansallisten auditointiviranomaisten työ ja kuinka tärkeää on ha- valvoa tehokkaasti tuloksellisuutta. Mm, Parannuksia todellakin tarvitaan, jotta voidaan paremmin valvoa EU-varojen käyttöä kansallisella ja alueellisella tasolla. Suoritushallinnointiindikaatiot ovat todella tärkeitä. Näin voidaan arvioida, miten tämä vaikuttaa ja miten saavutetaan kohesiopolitiikan tavoitteita. Tarvitsemme indikaattoreita, välineitä, jotta saamme oikeaa tietoa ja laadukasta tietoa. Tämä onkin ensimmäinen askel kun tehdään mm, tietoisia päätöksiä. Kiitän huomiostanne ja odotan nyt lisäkeskustelua teidän kanssanne tarkistuksista, joita tulen saamaan sitten lähipäivinä. Kiitos. Kiitoksia yksityiskohtaisesta puheenvuorostanne. Nyt varjoesittelijät saavat puheenvuoron EPPstä. Thomas Deutsch. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt Elnök úr, kedves kollégák! <clears throat> Először is szeretnék köszönetet mondani. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää Rova Kutasaria tästä lausunnosta. Tämä on hyvin arvokas, hyvin hyödyllinen ja tässä on myös hyvin tärkeitä seikkoja. Ja näiden rajoitusten vuoksi on joitakin seikkoja, jotka eivät mahdu itse tekstiin, mutta täällä sanallisesti, suusanallisesti hän toi joitakin niistä esille. Minulla olisi kolme vielä sen lisäksi, mitä esittelijä jo totesi, eli tämä äh, hidas rahastojen vastaanottokyky ja joustavuus. Me mitä ilmeisimmin tarvitsemme yksinkertaistamista. Jos joku käyttää tätä sanaa täällä valiokunnassa, niin se on jotakin myönteistä. Se on yhteinen pyrkimys, pyrkimys siihen, että että vuosikymmenten jälkeen vihdoinkin tähän päästäisiin. Me puhumme yksinkertaistamisesta, mutta viime kädessä siinä syntyykin jotakin vielä monimutkaisempaa, jotakin, mistä ei hahmota, mitä se on jotakin vielä mutkikkaampaa, eikä silloin pidä ihmetellä sitä, että edunsaajat, kansalaisjärjestöt, tahot, jotka toteuttavat näitä hankkeita, eivät enää hahmota ja ymmärrä kaikkia sääntöjä. Minusta kysymys on varsin selvä. Meidän on oltava jatkossa uskottavia EU-toimielinten ehdotusten on vihdoinkin oltava uskottavia, esimerkiksi mm, nämä monivuotisen rahoituskehyksen ehdotukset. Neuvosto puhuu yksinkertaistamisesta, mutta viime kädessä kaikesta tulee monimutkaisempaa. Me parlamentissa puhumme yksinkertaistamisesta, mutta meidän on todella myös ajettava se läpi. Sitten tämä hidas varojen sitoutuminen vaikuttamiskyky. Voisin tässä katsoa hiukan eteenpäin Ennustaminen ei suinkaan ole mikään erityiskykyni, mutta uskon silti, että seitsemän vuoden kuluttua olemme jälleen samassa tilanteessa. En tiedä, olenko silloinkin parlamentin jäsen, mutta jos olen täällä vielä seitsemän vuoden päästä, meillä on jälleen edessä aivan sama tilanne, että uuden rahoituskehyksen kanssa on viivettä. Jos se nyt siis halutaan, sisältö on tärkeää, sen jälkeen käynnistyy suunnittelu jäsenvaltioissa, ajoissa. Sen jälkeen alkaa hankejohtajien suunnittelu ja voin sanoa nyt jo, että seitsemän vuoden kuluttua tilanne ei ole sen kummoisempi, että viimeistä edeltävänä vuonna ohjelmasuunnittelukaudella emme ole saaneet varoja täysimääräisesti toteutumaan. En nyt mitenkään pysty kantamaan tästä vastuuta. Se ei ole minulta ihan oikeudenmukaista, mutta nythän tässä on alkamassa uusi ohjelmanjakso, ohjelmakausi 2020 tammikuussa ja vuoden 2020 puoliväliin mennessä säännöt on saatava. Ja sitten lopuksi vielä tuo joustavuus. Tässäkin mielessä on olemassa vähän ristikkäisiä tunnelmia, eli me olemme vähän vastatuulessa myös neuvostossa. Ollaan tässä vieläkin joustamattomampia. Joka ikinen vuosi, kun on kyse vastuuvapaudesta, havaitsemme nämä samat ongelmat. Ehdottaisinkin, ja ilahduttavaa, että Jan on täällä myös paikalla, koska hän on ollut mukana hoitamassa monivuotista rahoituskehystä ja hän, miten se nyt sanoisin, ikään kuin hoitaa tätä hyvin radikaalisti, mutta on myös kovin järkevä. Meidän tulisi tukea hänen pyrkimyksiään niin, että että näiden monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen lopuksi olisimme paljon aktiivisempia parlamenttina sekä sisällöllisesti että muuten niin, että vihdoinkin saataisiin yksinkertaisempi ja joustavampi järjestelmä. Sen me tarvitsemme. Toimielinten tulisi työstää tällainen, jotta ei jatkossa olla jälleen saman ongelman parissa. Merci beaucoup. Kiitoksia. Sitten Renew-ryhmästä Christian Gide on varjoesittelijä, mutta hän ei ole päässyt paikalle, joten eh, Ragnotek edustaa nyt Renew-ryhmää. Uh, thank you, Chairman. Uh, uh, ladies and gentlemen, uh, please. Kiitos puheenjohtaja. Niin meidän varjoesittelijämme, hänelle tuli eh, eh, kiireellinen tilanne ja hän ei voi olla täällä paikalla. Ja sain häneltä pienen briefauksen tähän asiaan. Hän siis pitää toittaa tervetulleeksi tämän, eh, tämän lausunnon ja pitää sitä oikein hyvänä ja kor, korostaa eh, sitä, että käyttöaste on ollut niin eh, heikko, vain 27,3 vuonna 2018 ja ja kaksi asiaa mm, on mainittu ja tätä, tätä eh, eh, kaksi edellistä puhujaa jo käsittelivät yksinkertaistamista, joten sitä en käy toistamaan. Sitten toinen asia on eh, se, että ja viranomaiset pidättävät näitä maksuja edunsaajilta – ja maksu, maksuviiveiden ja tulosten välinen e, e, raportti pitäisi saada aikaan ja pitäisi e, puuttua siihen, jos asiaan, jos edunsaajat saavat ansiotta näitä tukia. Merci beaucoup, Andrei. Kiitoksia, Andrei. En... Vih Reitä ei näy, joten he varmasti välittävät kantansa sitten kirjallisesti. Sama koskee Rafael Fitoa ja Martina Mitchell. Hänkin näyttää olevan poissa. Ennen kuin annan puheenvuoron uudestaan esittelijälle, muutama kommentti minulta. Mielestäni olette aivan oikeassa tästä yksinkertaistamisasiasta täytyy pitää mielessä, että vuonna 2014 edunsaajat saivat perintönä järjestelmän muutoksen. Tämä oli lähes vallankumous, jota vaadittiin silloin heiltä toteuttamaan. Silloin tämä tietysti vaikutti käyttöasteeseen ja pitää myös muistaa, kun ajattelemme rooliamme yhteislainsäätäjinä. Mitä tulee uutta kautta, uuteen kauteen, joka alkaa nyt, odotamme komissiolta asetusta, joka ei uudelleen mullista koko järjestelmää. Me täällä parlamentissa meiltäkin joskus puuttuu hiukan eh, johdonmukaisuutta toimessa, koska lainsäädäntönä ja yhteislainsäädännössä joskus hiukan hajanaisella tavalla myös meidän asioita ja toivon, että trilogien yhteydessä pystymme välttämään turhat asiat ja keskitymme ohjelmiin, jotka ovat kaikkein tehokkaimpia ja helpoimpia käyttää ajatellen kokonaisuutena Euroopan alueita. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle, jos hän haluaa vielä puheenvuoron. Kyllä. Kiitän teitä näistä kommenteista ja minäkin odotan jo saavani kirjallista palautetta niiltä, jotka eivät ole läsnä. Niin yksinkertaisesti on hyvin tärkeä kysymys. Ja siksi korostinkin sitä, että regivaliokuntakin pyrkii siihen, että yksinkertaistamista saadaan enemmän aikaan. Ja tässä tarvitaan tietenkin myös sitä, että otetaan huomioon tämänhetkiset säännöt ja miten niitä helpoin on, parasta on muuttaa tässä mielessä. Kyse on myös hallinnosta kapasiteetista, joka voisi myös olla avuksi. Ja nyt sitten odotan jatko, jatkoa tätä prosessilta ja yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitoksia. Merci. La commission souhaite... Kiitoksia. Haluaako komissio kommentoida? Thank you, Mr. Chair. Just perhaps... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä pari hyvin lyhyttä huomiota. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Ei varmaankaan ole juuri sellaista, mistä olisimme eri mieltä. Yhtä lailla pahoittelemme sitä, että tämä virhe osuus on kasvanut vuodesta toiseen. Olkoonkin, että minun on todettava, että se on ollut paljon alhaisempi kuin joskus aiemmin. Ja ihan tästä yksinkertaistamisesta kuten johtajamme jo edellisessä esityslistan kohdossa korosti, tämä on ollut yksi niitä keskeisiä piirteitä, joita komissio on pyrkinyt työstämään mukaan 2020 jälkeiselle kaudelle. Ja ehkä yksi keskeisiä yksinkertaistusasioita on se, että siitä paljon puhutaan kyllä, mutta harvoin se johtaa mihinkään muutoksiin, jotta jotakin tehtäisiin yksinkertaisemmaksi vaan eh, muutoksilla oikeastaan luodaan uusia järjestelmiä, jotka on jälleen opeteltava. Eli nyt olemme miettineet sitä, mitä 2020 jälkeen voitaisiin poistaa kokonaan. Kun jotakin poistetaan kokonaan, ei ole enää tarvetta oppia uudelleen ja silloin saadaan virtaviivaistettua huomattavasti. Näin on tehty esimerkiksi viranomaisten nimeämisessä tämä hallintavalvontajärjestely uudistettaisiin kokonaan seuraavalle kaudelle. Ja tämä Deutschin äh, kommentti siitä, että riskinä on päätyä samaan tilanteeseen seitsemän vuoden päästä, äh, kuulimme tämän kyllä. Äh, toivottavasti hän on erinomaisen väärässä ja toivottavasti ei pahastu, kun näin totean. Jotkut näistä seikoista, joita olemme toteuttamassa ennen kaikkea kauden aluksi, eli näiden nimettyjen viranomaisten poistaminen ja asiakirjoihin liittyvät seikat tarkoittaisivat sitä, että päästäisiin nopeammin liikkeelle. Ja kuten sanoin aiemmin, mitä nopeammin päästään liikkeelle, sitä enemmän aikaa saadaan kurottua kiinni. Tämä alkuviivästys on ollut kohesiossa suurimpia ongelmia. Me olemme optimistisia sen suhteen, että tämä esittämämme auttaa meitä ratkaisemaan nämä seikat. Kiitoksia. Kiitoksia. Muistutan siitä, että Tarkistusten jättöaika on viimeistään 11. joulukuuta kello 18 keskiviikkona. Kiitän eh, esittelee ja kaikkia kollegoja, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Nyt varm- näyttää siltä, että olemme käyneet läpi estyslistamme ja eh, nyt henkilöt, joita tämä asia ei koske, siis koordinaattorien kokous, niin pyydän heitä poistumaan hiljaa täältä salista ja aika no, ripeästi vielä. Kiitän kaikkia. Je rappelle cependant que nous nous retrouverons. Vielä siitä, että huomisaamuna jatkamme kello yhdeksältä ja vuorossa äänestykset koskien uudistustukiohjelmaa. Kiitoksia.